So, liebe Kollegen. No niin, hyvät kollegat, tervetuloa iltapäivän kokoukseen. Jatkamme esityslistan mukaisesti kohdalla yhdeksän. Keskustelu ECHA, Euroopan kemikaaliviraston toimitusjohtajan Gerd Dansetin kanssa. Tervetuloa tänne ympäristövaliokuntaan. Aina silloin tällöin hän me järjestämme keskustelun tilanteesta ja, ja toimi, virastojen tilanteesta ja ö, ö, toiminnasta. Muistan, että varmasti sen, sen virkeä valtuuskunta, joka, joka oli teidän pakeillanne Helsingissä taannoin. Haluamme kiittää myös teidän henkilökuntanne työstä, työstä. Tässä on kuitenkin kysymys valtavasta kompleksista Äh, kemikaalien äh, rekisteröinnistä ja arvioinnista 2010-2011. Nämä ovat tärkeitä vuosia Eshan kannalta. Ja siinä mielessä on mukavaa, että olette päässeet valtu- valiokuntaamme kertomaan, mikä, miten työ etenee ja missä ongelmia on. Ja saman tien antaisinkin teille puheenvuoron, jonka jälkeen sitten käymme keskustelua. Olkaa hyvä. Danke. Mr. Chairman. Puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, on suuri ilo olla täällä teidän kanssanne tänään ja kertoa teille uutisia Euroopan kemikaalivirastosta Helsingistä. Jotta parhaiten käyttäisin tämän aikamme hyväksi, nopeasti korostaisin viittä tärkeää kysymystä minun kannaltani katsottuna. Sen sijaan, että raportoisin yksityiskohtaisesti eri toiminnoista virastossa, jotka liittyvät REACH- tai CLP-asetukseen. Näin jää sitten paljon aikaa vasta kysymyksiinne. Ensinnäkin haluan kertoa myönteisestä tilanteesta Riisin kohdalla. Tämä on äärimmäisen jännittävää, merkittävää aikaa meille, kun teemme työtä suojellaksemme ihmisiä ja ympäristöä mahdollisesti vaarallisilta vaikutuksilta, joita kemikaaleja saattaa olla. Seuraavan kolmen viikon aikana kaikkein vaarallisemmat aineet ja ne, joita tuotetaan suurina määrinä kautta Euroopan, tullaan rekister- on nyt rekisteröity meillä Helsingissä. Olen todella ylpeä siitä, että vähemmän kuin kaksi ja puoli vuotta siitä, kun REACH tuli voimaan ja kun vieläkin palkkaamme ja koulutamme työntekijöitämme, Ekan henkilöstö Helsingissä hoitaa koko tätä prosessia hyvin äärimmäisen tehokkaasti ja ammattimaisesti. Tämä johtuu huolesta suunnittelusta, valmistelusta, tukijärjestelmistä ja kovin ankarasta työnteosta työkotovereiden kohdalla. Olen Minulla on kunnia johtaa näin lahjakasta kovat työtekevää porukkaa. Kaikki, joka ikinen haluaa tehdä varmaksi sen, että täytämme velvoitteemme kansalaisille ja teollisuudelle Euroopassa. Virasto prosessoi viikoittain tuhansia monimutkaisia tieteellisiä rekisteröintiasiakokonaisuuksia, hoitaa laskutusta ja vie vastaanottoa ja rekisteröintinumeroita eteenpäin. Eilistä lähtien virasto on saanut, ottanut vastaan 14 015 rekisteröintipyyntöä ja se on myöntänyt 10 200 rekisteröintinumero, joka kattaa 2446 face-in ainesosaa. Meille on tärkeää myös tällainen indikaattori innovatiivista potentiaalista, joka liittyy EUn kemikaaliteollisuuteen. Olemme ottaneet vastaan rekisteröintipyyntöjä 234 uudelle ilman siirtymävaihetta saavaan aineeseen. 94,4 prosenttia vuoden 2010 rekisteröinneistä koskien korkean tuotannon volyymin kemikaalista tulee suurilta yrityksiltä 4 prosenttia, keskikokoisilta yrityksiltä 1,4 prosenttia pieniltä ja 0,2 prosenttia erittäin pieniltä yrityksiltä. Lisäksi eiliseen mennessä olemme saaneet yli 550 000 ilmoitusta, mitä tulee kemikaalien merkintään ja luokittelun aikaraja CLP-ilmoituksenne on 3. tammikuuta 2011 ja tässä odotamme useita miljoonia hakemuksia virastolle. Näin ollen RICS- CLP-prosessit ovat hy- hyvässä jamassa ja kone virastossa hyrrää. Muut maailman alueet seuraavat tarkasti EUn kemikaalipolitiikkaa ja me näemme, että on olemassa erittäin suurta mielenkiintoa USA, Kanadassa ja Australiassa. Ja olemme heidän kanssaan myös säännönmukaisesti hyvässä yhteistyössä ja olemme valmiita allekirjoittamaan yhteistyömuistioita. Tähän menestykseen avaimena on lähestymistapa, joka meillä on ollut. Toimimme avoimesti seurattavalla tavalla. Selvästikin meidän mandaattimme vaatii erittäin suurta luotettavuutta, mutta olemme onnistaneet, tai luottamuksellisuudesta olemme löytäneet tasapainon avoimuuden ja luottamuksellisuuden välillä. Meidän sidosryhmämme ovat aivan erityisen tärkeässä roolissa tällä hetkellä. Ne osallistuvat komiteoidemme kokouksiin, auttavat valmistelemaan neuvoa antavia asiakirjoja yrityksille ja tehdään tällaisia tiedotuskampanjoita ja keskustelevat meidän kanssamme erilaisissa tapahtumissa avoimen ovien päivissä. Viimeisin innovaatio, joka on aivan ainutlaatuista EU-tasolla, on päätöksemme antaa sidosryhmien ja muiden osallistua jäsenvaltioiden komitean neuvotteluihin silloin, kun keskustellaan <clears throat> eläinkokeista. Nyt sitten seuraavaan kohtaan. Meidän can do politiikkamme, kyllä pystyy politiikkamme. Meillä on selkeä tehtävä. Haluamme täyttää tehtävämme ja viedä täytäntöönpanna REACH-CLP-asetuksia keskusinen virastona täyttää näitä erityisiä tehtäviämme. Monivuotinen ja vuosittainen ohjelmamme, jonka voitte, johon voitte tutustua nettisivustollamme ja olen lähettänyt sen etukäteen teille, selittää tätä kaikkea erittäin yksityiskohtaisesti. REACH on kaikkein kurinalaisin lainsäädäntö kemikaalissa koko maailmassa, kuten hyvin tiedätte, ja yritykset tekevät parhaansa, jotta täyttäisivät sen säädökset. Mutta ei ole helppoa vaikeina taloudellisina aikoina toimia näin. Ja me autamme niitä silloin, kun yrityksillä on odottamattomia ongelmia tässä. Me aktiivisesti olemme kuunnelleet teollisuuden ja sidosryhmien näkemyksiä ja vastanneet kysymyksiin jo, ja pyrkineet löytämään käytännön ratkaisuja juurissa puitteissa ja myös olemme ryhtyneet tukitoimiin jotka eivät tavallaan kuulu virastolle. Olemme säännöllisessä vuoropuhelussa teollisuuden ja Euroopan komission kanssa johtajien yhteisryhmässä, jotta voisimme paremmin ymmärtää haasteet, joita teollisuuden alalla on tämä yhteisryhmä on ratkais, löytänyt ratkaisuja 28 huolenaiheeseen, jonka teollisuus on itse esille. Meidän nettisivustollamme on enemmän tietoa ja käytännön e-, ehdotu- ohjeita yrityksille jotka jo ovat erityisolosuhteissa, jos ne voivat hyötyä jonkinlaista joustavuudesta niin kauan kuin rekisteröivät aikarajoissa. Tämä työ oli hyvä esimerkki yhteistyöstä viranomaisten teollisuuden välillä, että löydettiin ratkaisuja ja myös valvottiin niitä laillisissa puitteissa tänä vuonna ensimmäistä kertaa olemme pitäneet tällaisen sidosryhmätutkimuksen ja yksi tuhat heistä antoi meille myös palautetta. Vastauksena tähän palautteeseen olemme aktiivisesti lisänneet avustustamme ja neuvonantoamme teollisuudelle. Ja meillä on monia ollut tällaisia netissä tapahtuvia seminaareja, jotka antavat yksinkertaisessa muodossa neuvoja. On myös lisätty asiankirjojen määrää ja tyyppiä ja myös näitä nettisivustoja, joita me käännämme. Olemme suorittaneet kaikkia näitä lisätoimintoja, jotta voisimme paremmin palvella sidosryhmiämme ja lisätä sitä, että onnistumme täytäntöön panemaan REACH-CLP-asetuksia. Teemme yhteistyötä ja kuuntelemme heitä ja näin olemme päättäneet jatkossakin parantamaan palveluamme, jota heille tarjoamme. Nyt kuitenkin joitakin haasteita edelleenkin virastolla on, ja tämä on kolmas kohta, niin haluan keskittyä ja haluaisin tämän lyhyesti tässä mainita. Neljä näistä haasteista liittyy rekisteröintiprosessiin, pitää vastata erityisiin tarpeisiin, joita pienillä ja keskikokoisilla yrityksillä on, minkälaisia vaikeuksia joillakin downstream-kemikaalikäyttäjillä on. Hankala kysymys, joka liittyy tietojen jakoon yritysten kesken ja sitten erityisesti dramaattinen lisääntyminen ydin tieteellisessä toiminnassamme, kun arvioimme rekisteröintitietoja ja olemme tietoisia siitä, että pienet, joita pienillä yrityksillä on, kun ne täyttävät vastuutaan tässä 2010 aikaraja yleisesti ottaen koski suurempia yrityksiä. Monet pienet yritykset ovat tehneet jo työtä Riitsin kohdalla. Kun ajattelemme pk-yrityksiä, me voimme jatkossakin tuottaa asiakirjoja 22 EU-kielellä ja olemme myös laatineet erityisiä asiakirjoja ja fact sheets, tietoiskuja, joissa selitämme tiiviisti asioita pk-yritysystävällisellä tavalla. Välitämme niille ja suurelle yleisölle jatkossakin tietoja ja tämä on meille prioriteetti samoin. Pyrimme vastaamaan tarpeeseen, mitä tulee käännöksiin ja kuitenkin haluamme toimia varainhoidollisesti vastuullisesti teollisuuden käyttäjät käyttävät äh, tuhansia kemikaaleja tuotteissa, ne vaativat varmistuksen siitä, että kemia, äh, kemialliset aineet niissä aineissa, että niitä rekisteröidään ja että ne, niitä on käytettävissä markkinoilla. Valitettavasti tämä vahvistus ei ole jatkuvasti käytössä, mikä jättää nämä käyttäjät pimentoon. <clears throat> Tietojen jako on perustavanlaatuinen kulmakivi myös Reachin työssä tarpeettomien eläinkokeiden välttämiseksi ja kustannusten säästämiseksi teollisuudessa näiden äh, kemikaali, äh, kemikaalien tietojen haltijat, niiden pitää jakaa nämä tiedot muiden valmistajien tuojien kanssa. Tämä ei ole osoittautunut helpoksi. Eräät yhtiöt kieltäytyvät antamasta tietoja käyttöön tai laskuttavat niistä liiallisesti. Me olemme pyrimme nyt varmistamaan sen, että tällaiset kiistat tietojen jakamisesta eivät viivästytä rekisteröintiä ja tehdä sellaisia päätöksiä, jotka äh, mahdollisesti tarkot tarpeelliset eläinkokeet. Toinen haaste, joka liittyy tietojen jakamiseen, on sen varmistanut, että kemikaalien testaminen eläimille on viimeinen mahdollisuus yhtiöiden kannalta. Me olemme, teemme rankkaa työtä sen varmistamiseksi, että tämä on todellisuutta antamalla kirjallista apua ja kotisivujen apua näistä aineista. Sen lisäksi me konsultoimme suurta yleisöä kaikista yritysten tekemistä ehdotuksista, joissa testataan, äh, tehdään eläinkokeita. 14 konsultaatiota on tähän mennessä suoritettu tänä vuonna. Tänä päivänä kaikki nämä testausehdotukset, joita EKA e on arvioinut, ovat, äh, on yksimielisesti hyväksytty jäsenvaltioiden toimista, jotka ovat edustettuna äh, ESAn jäsenvaltiokomiteassa. Se heijastelee myönteisesti sitä tarvetta, mitä me olemme tähän mennessä tehneet näistä ehdotuksista. Toinen elementti meidän työssämme on välttää tarpeettomat eläinkokeet, on se, että kehitämme välineitä, jotka mahdollistavat sen, että yritykset voivat täyttää aukot tiedoissa vertaamalla omia aineita muiden aineisiin. Esimerkiksi seuraava versio OECDn XFAR-työkalupaketissa on äskettäin tullut verkkoon. Tämä on, tämä on kehitetty yhteistyössä OECD ekan kesken ja se mahdollistaa sen, että yritykset ympäri maailmaa voivat ennakoida kemikaalien vaaroja, säästää aikaa, rahaa ja eläinten henkeä me vastaamme mahdollisuuksemme mukaan kaikkiin näihin haasteisiin, mutta koska ratkaisut ovat usein muiden käsissä, me tarvitsemme jatkuvaa tukea sidosryhmiltä ja totta kai myös Euroopan komissiolle. lopullinen sitten uusi haaste vuonna 2011 on se, että parhaimmalla tavalla käytetään sitä informaatiota, jota, yritykset ovat antaneet kemiallisista aineista niiden ensimmäisen rekisteröinnin yhteydessä. Tämä tieto on tietenkin luonteeltaan teknistä ja tieteellistä, ja sellaisena se ei ole helposti ymmärrettävistä suuren yleisen kannalta mutta me olemme sitoutuneet tekemään sen, järjestämään sen käytettäväksi eh, niin, että sidosryhmätutkijat tutkijat ja kiinnostuneet kansalaiset voivat käyttää tätä tietoa omiin tarkoituksiinsa. Tässä tarkoituksessa me myös isännöimme OECDn globaalia portaalia, jossa on lisää tietoa kemikaaleista <clears throat> tässä vaiheessa, voisin kutsua tätä käynnistysvaiheen loppusuoraksi, me tarkastelemme sitten tulevia painopistealueita. Seuraava rekisteröintimääräaika on toukokuussa 2013 <clears throat> ja sinä aikana painopiste siirtyy REACHin täytäntöönpanoon ja sen, että tunnistetaan suurempi määrä erittäin huolestuttavia aineita, että tieteellisesti arvioidaan rekisteröintiä ja se äh, annetaan äh, myös äh, vastauksen uuteen tieteelliseen, tieteellisen työn kehitykseen, kuten nanomateriaaleihin ja endokriineihin. Reachin ja, ja luokitusta merkintää ja pakkamista koskevien asetuksen täytäntöönpano on tietenkin jäsenvaltioiden haaste, vastuulla ja se on valtava haaste niille. Me autamme niitä antamalla luottamuksellista tietoa, joita yritykset ovat antaneet meille. Me informoimme niitä meidän keskustelumme yksittäisten yritysten kanssa ja me pyöritämme tällaista täytäntöönpanon koskevan yhteistyön foorumia. autorisointi, autorisoinnin ehdokaslista on, kattaa tällä hetkellä 38 erittäin huolestuttavaa ainetta ja lisäksi 11 on päätöksentekoprosessissa, joka saattaa johtaa siihen, että ne lisätään tälle listalle. Komission jäsenet Tajani ja Potocnik ovat selvästi ilmaisseet, että ne odottavat, että tämän listan, tämä lista kasvaisi merkittävästi lähimmän kahden vuoden aikana, ja sisävaltiot ovat niin ikään lausuneet, että ne aikovat lisätä ehdotustensa lukumäärää, jotka, joita ne aikovat esittää. Me pidämme tätä hyvänä, ja me kannamme oman kortemme kekoon sen varmistamiseksi, että me pääsemme tähän tavoitteeseen. Minä tiedän, että monet, äh, esimerkiksi tämän parlamentin jäsenet, ovat turhautuneita, että, että lista ei ole pitempi. Mutta pikapuoleen se tulee olemaan varmastikin pitempi, mutta se vaikutukset, että ne, jotka tuotte, aineet asetetaan tälle autorisointilistan, mahdolliselle autorisointilistalle ovat vakavia, ja tämän muistaan äh, lainsäädäntö on äh, käynnistänyt perustamisen prosessi, joka vaatii aikaa. Me olemme vasta tämän listausprosessin alkuvaiheessa ja tiedän, että tämä lista tulee näyttämään ihan toisen näköiseltä muutaman vuoden kuluttua. Lisähaaste ECHAlle lähivuosina on rekisteröinti, rekisteröintien arviointi, joita teollisuus toimittaa. Tiedän, että Eh, mainitsin jo mitä, sen, mitä eh, tässä vaiheessa on tehty. Toinen elementti tässä eh, arvioinnissa on tarkistus, jossa ESA verifioi, että yritykset ovat toimittaneet hyvänlaatuisia paketteja. Me pyrimme pääsemään 5 prosentin vähimmäistavoitteeseen näissä tarkistuksissa ennen kuin seuraava määräaika tulee vuonna 2013. Me olemme jo valmistelmassa tällaisen ainearvioinnin käynnistämistä, joka otetaan käyttöön jäsenvaltiossa vuonna 2012. Kiinnostavaa teidän kannaltaan myös äh, raportointi REACHin toiminnasta. REACH on äh, uraa uurtava ja tietenkin äh, tietyt lainsäädäntöön ja prosesseihin liittyvät elementit ovat toimineet paremmin kuin muut. Me valmistelemme selvitystä Ritsin toiminnasta tällä vaihe- tässä vaiheessa raportoimme sitä komissiolle vuoden 2011 puoliväliin. Tämä raportti saattaa johtaa muutoksiin lainsäädäntötyössä ja sen pitäisi olla myös arvokas apu laadittaessa lisää lainsäädäntöä tulevaisuudessa. Lopuksi EHA tulee tietenkin seuraamaan näitä tiedusteluja komission puolelta tukeakseen EUn toimintaa kemikaalisektorilla EOCDn ja YK:n tasolla. Ja sitten viides ja viimeinen kommentti, huom- ne alueet, joissa minä tarvitsen teidän tukeanne parlamentista. Olen kiitollinen sille, että parlamentti on tehnyt työtä viime vuosien aikana, esimerkiksi teidän, teidän keskeinen roolinne tämän ainutlaatuisen lainsäädännön käynnistämisessä, ja jolla on, sitten annettiin tukea Eshalle vuonna 2010 tänä vaikean aikana. Henkilökohtaisella tavalla olemme ilahtuneita voi toivottaessamme teidän valtuuskunnan tervetulleeksi, joka kävi Helsingissä huhtikuussa. Ja myös entinen rich esitteli niin kuin Sakoni on meidän hallintoneuvostomme jäsen, niin ikään Harvard Nassauer, jotka aloittavat toimintansa toimistossamme tämän vuoden alkupuolella. Olen äärimmäisen kiitollinen tästä henkilökohtaisesta tuesta. <clears throat> On keskeisen tärkeää, että e, jos me haluamme jatkaa tämän REACHin ja CLP-asetuksen hengen mukaisesti suojella ihmisen henkeä, terveyttä ja ympäristöä, kuten myös tukea innovaatiota. Ensinnäkin minä kehotan teitä käyttämään vaikutusvaltaanne kansallisella tasolla REACH-asetus perustuu tiiviisiin yhteistyöhön kansallisen ja EU-tason välillä. Jäsenvaltioiden rooli on keskeisen tärkeä, ei pelkästään tuettaessa niiden kansallista teollisuutta ja pantaessa täytäntöön lainsäädäntöä, mutta myös sen tiedettä koskevan päätöksenteon kannalta, joka toteutuu näissä maissa. Kaikki ISA-komiteat e koostuvat jäsenmaiden asiantuntijoista ja, ja komiteoiden esittelijöiden työ on keskeisen tärkeä ISAn e toiminnan laadun kannalta. Lisäksi mikä tahansa arviointi ja riskiarviointiprosessi REACHin tai CLPn avulla epäonnistuu, jos jäsenvaltiot eivät tässä aktiivisesti anna tukea. Ilman riittäviä resursseja jäsenvaltioiden tasolla REACH ei onnistu sillä tavalla kuin sen pitäisi resurssointin taso jäsenvaltioissa henkilöstöleikkausten aikana julkisessa hallinnossa on huolestuttava aihe meidän kannaltamme, ja minä rohkaisinkin teitä käyttämään teidän vaikutusvaltanne kansallisella tasolla, jotta tämä asia otetaan keskustelussa esille. Toisekseen, minä kehotan teitä auttamaan, meitä, äh, auttamaan tietoisuuden nostamisessa yritysten keskuudessa teidän vaalipiireissänne, erityisesti pienissä yrityksissä, ja äh, myös puhumaan niiden vastuusta ja oikeuksista. Jos, jos me voimme auttaa teitä tässä, niin ottakaa meihin yhteyttä. Nyt on keskeisen tärkeää että tämän äh, CLP-asetuksen määräajan kannalta 3. tammikuuta 2011, joka koskee, kaik, joka koskee kaiken, kaikkia vaarallisia aineita. Näin ollen se koskee erityisesti monia pk-yrityksiä. Lopuksi me ekassa olemme niitä ihmisiä, jotka tiedämme Reachistä ja kuinka se toimii käytännössä. Kukaan muu ei omaa sellaista tietoa kuin mitä minulla ja kollegoilla, niin käyttäkää sitä. Minä olen seurannut teidän keskustelujanne biosidilainsäädännöstä esimerkiksi, ja minä ja minun kollegani olemme ylpeitä siitä, että näemme, että te ehdotatte vahvempaa roolia virastollemme autettaessa panemaan täytäntöön kyseisiä lakeja. Me olemme valmiita tähän, ja siinä on vissi logiikka yritysten kannalta, jotka käyttävät meidän virastomme tällä tavalla. Kuitenkin kehotan parlamenttia konsultoimaan meitä kaikissa lainsäädäntöprosessin vaiheissa niin, että te voitte hyötyä meidän asiantuntemuksestamme pantaessa Ritchein CLPtä täytäntöön, jotta voidaan varmistaa se, että uusi biosidilainsäädäntö saa parhaan, mahdollisen, parhaan mahdollisuuden menestyksen täytäntöönpanoon. Odotan teiltä puhelinsoittoa. Olen vast, minä vastaan virastojen johtajien verkostoista maaliskuussa 2011. Voin kertoa teille, että tämä, tässä pyritään jakamaan tietoja asiantuntemusta komission ja lainsäätäjien kesken silloin, kun ehdotuksesta keskustellaan, joka saattaa muuttaa virastojen mandaattia. Tämä on sellainen asia, jota kaikki hajautetut virastot tarvitsevat. Me tunnemme, mitä me teemme. Käyttäkää te tätä tietoa hyväksenne puheenjohtaja Lainen, varapuheenjohtajat, arvoisat valikunnan jäsenet, kiitoksia vielä kerran tästä mahdollisuudesta saada kertoa teille Eshan toiminnasta ja odotan kiinnostuksella keskustelua vastatakseni kysymyksiin ja, ja odotan myös teiltä palautetta. Kiitos. Paljon kiitoksia tästä johdannosta. Ja keskustelu voidaan aloittaa tältä pohjalta. Me kuulimme jo Helsingissä näistä vaikuttamista luvuista, jotka liittyvät luokitteluun, aineiden luokitteluun, ja nyt 14 000 15 kuulin juuri äsken, joka, jotka 30. marraskuuta tulee rekisteröidä ja marraskuussa varmastikin tulee vielä lisää hakemuksia. Kiitos, Sakoni niin tuli täällä mainittua, parahin Kiido. Toivotan sinut myös virallisesti tänne tervetulleeksi. Se on mukavaa, että olet meidän edustajamme tuolla hallintoneuvostossa. Sinähän olit aikanaan REACH-asetuksen esittelijänä parlamentissa. Ehkä lopuksi vielä puhutkin tässä keskustelussa. Meillä on myös yhteyshenkilö Eshaan, hän on äh, hän Helsingissä asuva Satu Hassi, joka saanut ensimmäisen puheenvuoron. Uh, thank you very much. Kiitos, rouva herra puheenjohtaja, ja kiitos herra Dansetille paljon siitä, että hän tuli keskustelemaan meidän kanssamme. Minulla on kaksi lyhyttä kommenttia, jotka liittyvät biosidilainsäädäntöön, jonka lainsäädäntömenettely on käynnissä, ja kaksi lyhyttä kommenttia REACHista. Niin kuin tiedätte, Parlamentti on saanut ensimmäisen käsittelyn päätökseen biosideista ja parlamentti äänesti kaksivaiheisesta näiden tuotteiden hyväksymisestä 20. 11 ja 27, 2017 määräajat ja sitten myöskin, että tarkoituksena, että poistettaisiin vuotuinen maksu, joka liittyy näihin lupahakemuksiin, mikä on sinänsä hyvin tärkeä tulolähde virastolle. Voisitteko kertoa meille, mikä on viraston näkökanta siitä, miten tämä merkitsisi käytännössä viraston toiminnalle? Toinen asia on, että parlamentti hyväksyi rajoitetun määräajan virastolle siitä, että sanan tieteellinen lausunto biosidituotteista tämä pudotettiin 9 kuukaudesta kolmeen kuukauteen. Haluaisin kuulla, mitä te ajattelette siitä, mitä tämä käytännössä merkitsisi. Ja sitten kaksi asiaa, jotka liittyvät REACHiin. Yksi asia, joka on keskustelun kohteena tällä hetkellä – on 0,1 prosentin kynnys aineille eri tuotteissa, tällaisista aineista, jotka ovat hyvin huolestuttavia. Ja kysymys on siitä, että onko tämä 0,1 prosentin kynnys se, että se koskisi koko tuotetta, jos on kysymys suurista tuotteista, että esimerkiksi huonekaluista voitaisiin kenties sallia suurempi aineiden keskittymä esimerkiksi pinnalla, huonekalujen pinnalla. Haluaisin kuulla, mikä on kemikaaliviraston näkemys tästä asiasta. Ja sitten viimeinen kommenttini niin koskee nanomateriaaleja. Mehän kaikki tiedämme, että käynnissä on keskustelua siitä, riittääkö REACH kattamaan turvallisuuskysymykset, jotka liittyvät nanomateriaaleihin vai ei. Haluaisin tietää, miten kemikaalivirasto työskentelee tämän asian parissa. Mitä kemikaalivirasto tekee sen varmistamiseksi, että rekisteröinti äh, asiakirjoissa on kaikki tarpeellinen tieto nanomateriaalista. Ja onko tämä sellainen asia, jonka otatte huomioon silloin, kun arvioitte näitä äh, asiakirjoja? Kiitoksia Satu Hassi. Sitten Erich Sebeo. Zebra. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää herra pääjohtaja siitä, että hän on tullut tänne keskustelemaan kanssamme ennen tätä hyvin tärkeää päivämäärää. Tämä on toki ollut hyvin virstanpylvään omainen lainsäädäntö, kun REACH hyväksytään, niin nyt on kysymys sen toimeenpanosta, ja kun on kysymys näin suuresta lainsäädäntöpaketista, käsittääkseni se on sujunut aivan kohtuullisen hyvin. Te mainitsitte, että ensi vuosina pienet ja keskityt yritykset tulevat ennen kaikkea olemaan niitä, joita tämä tulee koskettamaan. Minun saaminen tietojen mukaan IT-järjestelmä ei ole vielä käytävissä kaikilla kielillä, vaan edelleenkin vain englanniksi, niin kuin tiedätte. Pienet ja keskityt yritykset, niin niiden kannalta kielikynnys on usein hyvin tärkeä kysymys ja usein tekninen englanti on vain sellainen este sille, että ne pystyisivät rekisteröimään asioita miten voimme, mistä voimme lähteä liikkeelle, mistä noin, milloin kemikaalivirasto pystyy tarjoamaan kaikki kielet niin, että myöskin tämä yritysryhmä saa tilaisuuden täyttää velvoitteensa. Sitten haluaisin myöskin kuulla siitä, minkälaisia kokemuksia te olette tehneet tästä ensimmäisestä suuresta rekisteröinnistä. Oletan, että tämä on teillekin aivan uutta varmastikin katsotaan sitä, mikä on ollut myönteistä, mikä kielteistä ja mitä siitä voidaan oppia. Onko teillä konkreettisia ajatuksia siitä, miten tätä prosessia tullaan kehittämään niin, että seuraavissa vaiheissa voidaan nopeammin reagoida mahdollisiin ongelmiin ja vielä paremmin organisoida toiminta? Tärkeää on, että, että hukata tietoa, joka nyt voidaan saada tätä kautta. Tämä esimerkiksi siihen, mitä voidaan tehdä eh, esimerkiksi tämän johtajan kontaktiryhmän osalta. Se on hyvin eh, hyödyllinen väline ja se on toiminut hyvin. Tullaanko sen toimintaa jatkamaan vuodesta 2013 vai onko suunniteltu, että tämä oli vain tällainen yhden kerran eh, elin? Sitten, sitten tämä tietojen vaihtofoorumi eri aineista, e, mitä tulee ennen kaikkea sen rahoitukselliseen puoleen pienten keskusyritysten kannalta. Onko teillä joitakin ratkaisuja, joilla voitaisiin helpottaa pienten yritysten osallistuma tämän foorumin toimintaan? Ennen kaikkea pienelle keskuudelle yritykselle tämä on hyvin vaikeaa. Danke, Richard. Kiitos Richard Seber. Sitten Dagmar Roth Kiitos. Yritän muistella sitä, että jokin nelisen vuotta sitten, kun me istuimme täällä ja kävimme täällä taistelua, on Gidonson, hänkin oli täällä, ja noihin aikoihin kemikaalivirasto oli olemassa vain teoriassa ja paperilla. On todellakin vaikea uskoa sitä, mitä kaikkea on syntynyt sen jälkeen. Mitä täytyy todeta? Onnittelut. Useimmat meistä ovat ihailua täynnä. Te ja teidän työntekijänne Teitä voidaan onnitella ja ehkä voitte viedä tämän viestin mukana niin myös Helsinkiin. Haluan mainita muutamia asioita. Haluan erityisesti korostaa yhtä asiaa, joka ei ollut listalla, niin korostaa sitä, että viimeinen kommentti, joka kollega Satu Hassi mainitsi nanoteknologiasta, on hyvin tärkeä asia. Sillä on ollut merkitystä kosmetiikkalainsäädännössä ja sillä tulee olemaan tärkeää tehty rooli myöskin muissa lainsäädännöissä, esimerkiksi elintarvikkeissa, joissa turvallisuuden osalta myöskin nanoteknologian asia täytyy tarkastella hyvin huolellisesti. Tietysti mitä täytyy myöskin kysyä jotakin eläinten hyvinvoinnista, eläinkokeista kuulin, mitä sanoitte, olin iloinen siitä, mitä kuulin. Tietystikin ymmärrän, että yritätte eh, toimia tässä niin, että syntyy jonkinlaista tulosta ja pyrkiä siihen, että poistetaan eläinkokeita ja samalla aikaan kuitenkin niin, että eh, ihmisten terveyden eh, terveyttä ei vaaranneta. Meidän pitäisi kuitenkin huomattavan ottaa yhteyttä myöskin oecd etenkä aina välttämättä hyväksy kuitenkin että kuitenkin OECD on kuitenkin viimeisiä fossiileja eh, ne Euroopan niin, neuvoston rinnalla. Joten miten voitte varmistaa sen, että voit sitten saada OECDn toimimaan nopeammin asioissa, mikä on usein ongelmista silloin, kun on kysymys esimerkiksi eläinkokeiden kokeisiin kysymyksistä. Sitten avoimuudesta. Te mainitsitte avoimuuden ja pidän suuressa arvossa sitä, minkä totesitte. Yksi ongelma, joka meillä on lukuisissa virastoissa, on asiantuntijoiden riippumattomuus. Riippumattomuus on hyvin suuri sana on hyvin vaikea sanoa, mitä se merk- voidaan sanoa, mikä alue on selvä, mikä alue on harmaa vyöhyke. Jossakin vaiheessa voidaan todeta, että totuus on tavallaan katsojan silmissä ja viraston suositus, joku täällä leikkasi minulta mikrofonin, niin eh, usein se liittyy juuri tähän. Me olemme käyneet tällaista keskustelua muistakin virastoista keskustellessamme ja pyytäisin teitä sanomaan selvästi, Mm, mm, huolehtia siitä, että asiantuntijat ovat todellakin selkeästi riippumattomia niin, että tulevaisuudessa voidaan jatkaa työtä yhdessä avainkysymyksessä teidän virastossanne huolehtia siitä, että suositukset ja, ja ihmisten tavoitteet ovat sellaisia, että odotetaan sellaisia asioita, mitä te teette. Jos olette, voimme ottaa teihin yhteyttä, voimme tietysti tehdä niin, mutta se, mitä herra Zeeva puhui, on myöskin tärkeää, olisi hyvä, jos jos olisi tiedote siitä, kun voisimme antaa pienen suurelle kirjallisuudelle yritykselle meidän vaalipiireissä. Myös olisi mukavaa, jos tämmöinen olisi. Ja kuulin myöskin näitä muita kommentteja, jotka te mainitsitte, joitakin te voitte vielä eteenpäin. Eli kun on lähestymissä vuoden lopun aika, nyt on näin kuutisen viikkoa jouluun. Jos joulupukki pyytää, kysyy teiltä, mikä olisi teidän toiveenne, niin mikä olisi se toivomus, joka teillä olisi joulupukille? wishes for Christmas. Uh, mm-hmm. Siinä joulupukille toiveet. Chris Davis, mitä toivuksia sinulla on? Nice. We get criticisms of the agency. Me kuulemme arvostelua viraston ja risin suhteen. Lobbarit on hyvä kuulla näin myönteistä luottamusta työhön. Siellä te teette hyvää myöntityötä todellakin ja onnittelut teille ja teidän henkilökunnallenne. Te olette sitoutuneet tähän ja olette alkaneet toteuttaa tätä lainsäädäntöä nyt käytännössä. Mutta sitten tähän arvosteluun takaisin. Me kuulemme tällaista viivästymisiä, kaikenlaisia monimutkaisia kysymyksiä, jotka ovat edelleenkin ongelmana. Mitä, mitkä, mitkä sanoisitte olevan kolme suurinta ongelmaa teollisuudella, kun ajatellaan Riitsinen viraston toimintaa ja toimimista? Mikä on tärkeimmällä siellä listalla, jota pitäisi korjata. Kiitos, siinä oli selkeät kolme kysymystä. Sitten Dan Jörgensen. Thank you, Chairman. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin mainita näitä myönteisiä asioita, jotka muutkin ovat ottaneet esille. On todellakin vaikuttavaa seurata jotakin, jota itse laadimme paperilla muutama vuosi sitten. Ja nyt se on tällainen suuri organisaatio, joka käsittelee tärkeitä isoja kysymyksiä. Minulla on yksi kysymys Reachista ja muutama muutamia kysymyksiä ja kommentteja biosiileistä. Ensinnäkin Ritsistä se liittyy siihen, mitä Dagmar myös sanoi, nimittäin eläinkokeista ja vaihtoehtoisista tavoista toimia. Erityisesti tämä tulee yhteistyöhön OECDn kanssa, koska olen käyn vierailut siellä pari kertaa ja myös keskustellut heidän kanssaan. Ja on todellakin aika vaikuttavaa, minkälaisia työtä siellä tehdään ja kuinka paljon haaste tähän liittyy ja kuinka paljon äh, asioita hoitoa. Kun katsotaan eläinten määrää, joita säästyy, se on todellakin aika uskomatonta. Todellinen menestystarina paitsi tätä kaikkea täytäntöönpanna, joten on eurooppalainen äh, Euroopassa vaihtoehto, jotka säästäisivät satoja tuhansia eläimiä käytännössä joka vuosi, mutta tätä ei toteuteta käytännössä, koska meidän pitää toimia OECDnkin puitteissa. Näin minä olen tämän ainakin ymmärtänyt olevan. Joten ehkä voisitte kommentoida tätä ja kertoisitte, kuinka paljon OECD hidastaa näitä prosesseja ensinnäkin ja toiseksi, miksi on niin, että tämä on välttämätöntä. Minä en kyllä ole pystynyt ymmärtämään tätä asiaa vielä. Miksi on niin, että näin edelleenkin on välttämätöntä tehdä. Sitten biosideista. Olen varjoesittelijänä SD-ryhmässä tästä asiasta ja täytyy sanoa, että olen ollut aika turhautunut tähän prosessiin myös, koska en ole oikeastaan pystynyt näkemään, ymmärtämään, mikä on viraston, kemikaaliviraston lähtökohta. Ja siksi haluaisinkin tässä nyt vain kysyä teiltä. Ehkä meillä olisi pitänyt näin jo tehdä, mutta meillä on, sanoa, erilaista tietoa. Mielestäni on myös sellainen kirjakin, jonka, jonka te olisitte kirjoittaneet, herra Danset, ja komissio joskus viittaa, mitä te olette sanoneet joissakin yhteyksissä, joten olisi varsin hyvä, jos voisi täällä nyt selkeästi sanoa, mikä teidän mielipiteenne on EPn äänestystulokseen tässä asiassa toistaiseksi. Ja voisinko minä tai esittelijä tai puheenjohtaja kutsua teidät, mutta teidän pitäisi mielestäni todellakin olla paikalla silloin, kun menemme tähän toiseen käsittelyyn ja joudumme neuvottelemaan valiokunnassa, koska Meillä on kompromisseja jo useimmista kysymyksistä. Ainoat asiaksi, jossa olemme vielä todellakin eri mieltä, on kuinka paljon pitäisi painostaa kemikaalivirastoa, siis teidän virastonne. Eikä meillä ole mitään vahvoja ideologisia kannanottoja. Tässä haluaisimme vain, että tämä toimii käytännössä. Jos voisitte kommentoida tuloksia tähän mennessä ja aivan erityisesti, jos vain voitte, jos arvioisitte hiukan, kuinka monista aineista nyt on puhe. Tästä Tätäkin meidän on ollut vaikea ratkaista itse. Tähän liittyen, mitä tämä sitten tarkoittaa, kun ajatellaan ta- varoja, joita te tarvitsette, jotta voitte vasta kaikkiin näihin vaateisiin, ja niin tarkoittaisiko tämä sitä, että syntyy ehkä jonkinlaisia pullonkauloja, mitä tulee pätevään henkilökuntaan ja niin edelleen. Mutta tämä kaikki liittyy siihen, kuinka suurista määrästä aineita oikein on kyse. Ja mehän emme edes tätä täällä tiedä. Kiitos. Niin kuin näette, valiokuntamme todellakin huolehtii teistä ja teidän henkilökunnasta ja teidän rahoistanne. Ja on todellakin kiinnostunut siitä, että ei tule liikaa kuormaa. Te vastannette myöhemmin. Mutta jos voisin kommentoida Tiedämme, että komissio oli hieman varautunut sen suhteen, että teillä olisi enemmän tehtävää. Toisaalta me olemme keskustelleet siitä, että, että onko meillä 27 tyyppistä ratkaisuja biosiideistä, vai olisiko meillä siis koko EUn tasoinen järjestelmä biosiideista. Sitten siis täytyy tehdä ratkaisu että olisiko mielestäni Euroopan tasoinen lupajärjestelmä ja sitten se, miten se vaikuttaa taas resurssointiin, niin raha- kuin henkilöstöresurssointiinkin. Ja tämä merkitsee poliittisia ratkaisuja ja valintoja sen suhteen, miten me sitten hoidamme tämän resurssoinnin henkilöstö- ja rahan osalta. Seuraavaksi McGuinness. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kovin myönteisestä esityksestä, niin kuin kollegatkin sanovat. Minä olin yksi heistä, jotka olivat käymässä paikan päälle. Ja totta, että kun näkee paikan, on helpompi uskoa sitä. Työ, mitä te teette, on hiukan pelottavaa. Meillä on jotakin havaintoja ja sitten äh, muutamia kysymyksiä. Ajattelen sitä, mitä te tehdä ensi vuonna. Voitteko nyt jo sanoa, missä te näette ongelmia REACH-lainsäädännössä – joita, voit, joita voit voitu välttää. Mehän pyrimme parempaan lainsäädäntöön. Voitteko kertoa meille, onko jotakin sellaista, mikä voisi hyödyntää meitä, kun me olemme kaikki mukana luonnostamassa lainsäädäntöä kaikilla tasoilla. Mitä sitten tulee kemikaaliviraston rahoitukseen? Me olemme kenties käyneet tätä keskustelua aiemminkin, ja tu, mä ajattelen kustannuksia, joita sille liittyy. Te olette tietysti monopoli, keillä ei ole ketään muuta, kenen kanssa tehdä työtä mitä te ajattelette tehokkuudesta ja kustannuksista, joita, joita elinkeinoelämä joutuu maksamaan näistä palveluksista? Me olemme nyt uurtamassa uraa Euroopan unionin tasolla tässä kysymyksessä. Onko teillä mitään näkemystä siitä, että onko olemassa riittävän suuri yhteys siitä tiedosta, jota me keräämme, ja siitä, miten tehokkaasti tätä hyötyä, tätä tietoa käytetään? Ollaanko tässä oikeaan suuntaan? te puhuitte, teillä jotakin viestejä meille. Haluaisin tietää, mikä on jäsenvaltioiden tilanne, jonka otette esille. Miten voisimme käyttää vaikutusvaltamme suhteessa jäsenvaltioihin? Miten todellista tämä on teille? Onko olemassa esimerkiksi leikkauksia julkisissa budjeteissa ja mm, resursseja, joita tälle, tähän tarkoituksiin käytetään? Ja haluaisin myöskin sanoa, että olen yhtä mieltä Dagmarin kanssa siitä, että tarvitaan jokin tiedote jotenkin, mitä voisimme kohdentaa sitä miksi pieniäkin suuriin yrityksiin. Tästä voisi olla todella hyötyä, jos tällainen olisi olemassa. Ja lopuksi vielä nanoteknologia. Minä olisin huolissani siitä, että teknologia on edellä lainsäädäntöä ja turvallisuuskysymys on asia, jota täytyy käsitellä. Ja olisi hyötyä jos voisitte tästä todeta jotakin. Minusta kuitenkin on hyödyllistä myös se, että kun kävin kemikaalivirastossa, saatoimme ottaa yhteyttä johonkin teidän kollegoistanne, jotka ovat olleet todella suureksi avuksi kysymyksissä, joita olemme ottaneet esille. Ehkä meidän pitäisi käyttää enemmän hyödyksemme tietoja, että voimme saada, jolla enemmän tietoisia siitä. Thank you very much. Kiitoksia. Horst Schnellhardt. Ja, vielen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta Olemme saaneet jälleen hyvin paljon tietoa ja äh, kemikaaliviraston työssä jo aikoinaan me olimme huolissamme siitä, että kun käytetään yhteisesti tuotteita, se saattaa johtaa ongelmiin. Te olitte puhuneet itsettekin tästä ja ehkäpä te voitte tämän vahvistaa. Että tässä on kysymys lähinnä patenttikysymyksistä, että on tietyt tuotteiden suoja ja haluaa sitten joka vauksesta antaa omat tuotteensa asiakkaille eikä välttämättä muille kilpailijoille, vai mikä, mitkä muut syyt voivat johtaa kiistoihin, kun puhutaan tuotteiden yhteisestä käytöstä? Tämä on sellainen tärkeä ja Painottaisin vielä sitä, mikä, mitä, mikä, jota Richard Seve sanoi, käännökset PK-yrityksissä, PK-yrityksissä on hyvin tärkeä asia. Me olemme havainneet tuon tuostakin. <clears throat> Mehän, silloin kun me puhumme PK-yritysten edustajien kanssa, minä, minä tulen tuollaiselta alueelta, jossa niitä on paljon. Me että huolehtikaa siitä, että me hyvin nopeasti saamme nämä paketit käsiteltäväksi. Meillä ei ole varaa käänne, käännöksiin. Me emme pysty sitä tekemään siis PK-yrityksessä. Ja tässä te voisitte antaa melkoisen, tehdä melkoisen palveluksen PK-yrityksille. Mutta on tärkeää, että se reagoidaan nopeasti, jotta näihin vasta- haasteisiin voidaan vastata. Tämä, teidän viimeiset sanana vielä hämmensivät minua, kun te sanoitte, että, että, että että teidän, teidän virastonne on kyllä pätevä, hyvin pätevä, ja niin kuin kuulin teiltä tänä sanovan, että tuli sellainen käsitys, että sitä ei käytetä täysimittaisesti. Tarkoittaako tämä sitä, että näissä prosesseissa, joita nyt pyörii esimerkiksi, esimerkiksi biosiilidirektiivin osalta ja, ja tekniste, teknisessä vaiheessa ja henkilöstö- ja rahoituskysymyksissä, että teitä ei oteta mukaan? näihin keskusteluihin. Se olisi aikamoinen pettämys minulle. Pyytäisin kyllä, että kyllä me hyvin nopeasti parlamentissa ja neuvostossa myös kehotamme, että tämä, tätä, tätä, tätä pätevyyttä käytetään enemmän kuin, kuin mitä tähän mennessä ilmeisesti ei ole käytetty. Kiitoksia. Sitten Linda McAvan. Um, thank you and to... Kiitoksia. Haluan kiittää viraston puheenjohtaja tuli tänne paikalle ja kiitos aikaisemmasta yhteydenotosta. huhtikuussa silloin saimme hyvää kuvaa siitä, mitä siellä tapahtuu. On hyvä, että Sarkonen taas, taas mukana tänään. Hänellä on hyvä, hyvä yhteys, keskusteluyhteys näistä kysymyksistä parlamentin kanssa yleensäkin. Voi muutama asia ensinnäkin virastoista yleensä. Olen teidän kanssa muuten samaa mieltä, että dialogi olisi parempaa tai paremmasta dialogista parlamentin ja virastojen välillä olisi hyötyä. Silloin tällainen vierailukin on ihan ok, mutta seinä ei pystytä vastaamaan näihin päivittäisiin kysymyksiin, joita saamme äänestäjiltämmekin ja silloin kun laadimme toimintasuunnitelmia ja politiikkaa komission, tämä ei ole mahdotonta ja hallitukset lopaavat toiseen suuntaan. Ja tietenkin sitten mitä tulee sitten näiden poliitikkojen toteuttamiseen, olette juuri te te ja Emma, joka tulee tänne myöhemmin, tehän toteutatte EU-politiikkaa käytännössä. Ja siitä olemme täällä äänestäneet, jos ongelmia syntyy, meidän pitää käydä tästä rehellistä keskustelua. Siitä olisi paljon hyötyä. Meidän pitää tietää, silloin kun säädämme lakeja, olisiko voitu jotakin tehdä eri tavalla voimmeko parantaa toimintaamme, koska varsin usein, niin kuin biosidin kohdalla käytämme yhtä mallia, jolla rakennamme sitten uutta lainsäädäntöä. Ja silloin emme saa kuitenkaan toistaa virheitä, virheitä, vaan ne pitää korjata, joten olen kovasti tyytyväinen siihen, mitä sanoitte. Tiedän tietysti herkkyydet komissiossa näistä kysymyksistä, mutta me olemme eturintamassa, kun kansalaiset valittavat, että te olette taas eturintamassa, kun pitää toteuttaa politiikkoja, ja meillä todellakin pitää olla yhteistyö yhteistyökeskustelua. Sitten yksi kysymys, jota on tullut esiin paikalliselta tasolta yrityksiltä. Tulin tänne hiukan myöhässä, ehkä olette puhunut tästä jo, mutta näistä downstream-käyttäjistä ymmärtääkseni olette julkistaneet listan rekisteröinneistä niin, että käyttäjät voivat nähdä, mitkä aineet on rekisteröity, mutta olen myös kuullut, että saattaisi olla tällainen kahden, kolmen kuukauden ajan jakso kun antaa tämän rekisteröityn numeron jokaiselle kemikaalille. Jotkut kertovat, että on laitonta myydä aineita ennen kuin rekisteröintinumero on saatu. Ja he ovat varsin huolissaan tästä kuilusta tavallaan, joka tässä välillä on. Voitteko kertoa jotenkin käyttäjille, jos he eivät ole saaneet tällaista rekisteröintinumeroa, niin siltikin voivat käydä kauppaa tuotteillaan. Kiitoksia. Nyt antaisin puheenvuoron Kiido Sakkoonille, jos hän haluaa puuttua keskusteluun. Kiido, ole hyvä, jos saat kommentoida kemikaaliviraston työtä. Eh, mi fa molto piacere constatare che... On ilo voida todeta, että monet entiset kollegani edelleenkin ajattelevat minua Niin, virastot näyttää toimivan hyvin. Jos haluaisin lyhyesti kuvata, mikä tilanne on, koska neljä vuotta sitten monilla mm, meistä oli suuria epäilyksiä. Me olisi eh, löynyt euronkaan edestä vetoa siitä, koska oli valtavasti paperia, oli kaikenlaisia liitteitä ja kaikkea muuta. Reach oli aivan mieletöntä. Ja, ja se, että tässä kaikesta nyt tuli se, mitä herra Danse nyt nimitti tällaiseksi käynnistysprosessiksi. Kysymys on koneistosta, joka on lähtenyt liikkeelle. Minusta tämä on hyvin myönteistä. Emme olisi voineet kuvitellakaan, että tässä kävi näin. Ehkä on ollut tiettyä viivästymistä, mutta sitä huolimatta haluan kiittää sydämellisesti parlamenttia, ennen kaikkea täällä valiokunnassa, valiokuntaa siitä, että se on antanut minulle oikeuden olla mukana hallintoneuvostossa ja ö, mukana tämän johdossa. Muista, miten tästä taisteltiin neuvoston kanssa, että ylipäätään saimme nämä kaksi paikkaa parlamentille hallintoneuvostoon verrattuna muihin virastoihin, joissa ei ole tällaista parlamentin suoraa edustusta, joten minulla oli suuri kunnia se, että minua pyydettiin nostamaan parlamenttia. Ja sen haluaisin vielä kerran kiittää siitä, että täällä on tehty paljon työtä. Ajatellen menemään myöskin että sitten itse virastossa. Virasto tekee paljon työtä 400 henkilöä vain, jotka ovat erittäin päteviä ja jotka ovat todellisia uran ja ovat luomassa jotakin aivan uutta, mitä ei ole ennen ollut olemassa – tätä kautta voi alkaa myöskin työstämään sitä valtaisaa tiedon vuorta, joka sisältyy REACHiin. REACHin osahan on vain se, että nämä, tämä valtaisa harmaa vyöhyke saadaan käsittelyksi, että saadaan lisää avoimuutta kysymyksiin, jotka liittyvät kemiallisiin aineisiin jotta voidaan katsoa, miten, kemi, miten kemikaaleja käsitellään eri miksi hyväksymisprosessin eri vaiheissa. Kyllä on siis koneistosta, joka on lähtenyt liikkeelle, tietysti vaikeuksiin. Ongelmia on varmasti päivittäin, joiden kanssa olemme tekemissä, mutta jo tuosta kuitenkin on selvitty ja, ja on suunniteltu myöskin tällaisia kirjallisuusmenettelyjä – ja on olemassa analyyttisiä menettelyjä, joita on ehdotettu. On sanottu, että on tämä määräaika 30. marraskuuta. Määräaika, joka pian on päättynyt. Mutta haluaisin puhua vielä yhdestä ongelmasta erityisesti. Lainsäädännöllinen prosessi oli yksi suurimmista muutoksista. Ja sitten sen luominen, mikä on merkinnyt sitä, että jokin, mikä on ollut mahdollista, on muuttunut sitovaksi. Se, että nyt todellakin kerätään tietoja. Ensimmäisessä versiossa ei sunkaan pakollista tämä tietojen kerääminen, ja se oli vaihtoehto. Ja tämä on nyt ollut todellakin suuri etu pienille ja keskisuurille yrityksille. Ja myös parlamentti ja tuolloinen Iso-Britannian puheenjohtaja, puheenjohtajavaltio toimivat nimenomaan tämän puolesta. Tämä on todella hyvin olennainen muutos. Ajatellen juridista arkkitehtuuria, jossa tällainen vaihtoehtoinen mahdollisuus on, on yleensä ollut ensisijaista. Me tullakin toimimme mielestämme erittäin hyvin. Meidän pitää nyt huolehtia siitä, että että äh, tarkastellaan sitä, mikä on olennista, olennaista. Siis REACH on asetus, jota täytyy soveltaa, mutta kysymys on suuresta kokeilusta, koska aiemmin ei ollut mitään tällä alalla. Ja kuten sanoin, koneisto lähtee liikkeelle pikkuhiljaa. Ensin pitää saada näitä käytännön kokemuksia, ja tätä kauttahan me tulemme saamaan uusia viitteitä siitä, miten eh, tämä tavoite voidaan saavuttaa, miten voidaan saada aikaan myöskin älykkäitä korjauksia. Jotkut kollegat olivat tuolloin hiukan tyytymättömiä. Minuakin syytettiin perfektionismista. Me saimme kuulla hyvin paljon arvostelua. Mutta jos olisimme pyrkineet saamaan aikaan jotakin täydellistä, emme olisi missään tapauksessa onnistuneet siinä, ei olisi virastoa, emme olisi koskaan saaneet mitään. Niin että olen valmis, pahoitan sitä puhuin niin pitkään, mutta minä olen kuitenkin puhunut Euroopassa ja muotoilemaan asioita tällä tavoin hiukan eri lailla. Niin, tämä liittyy siis tällaisiin korjauksiin, miksi artiklasta 38 asetuksessa Siinä puhutaan siitä, että on tarkoitus tehdä tarkistuksia, mahdollisia korjauksia, täydennyksiä, sove- sovituksia ja niin edelleen. Ja siis vuodesta 2012. Sitä ennen, haluan vielä sanoa tämän ennen kuin lopetan, mm, ennen sitä ei voi tietenkään ryhtyä täyteen uudistukseen. Kysymys on siis nyt tällaista tarkistuksesta, jonka komissio tekee ja sitten mahdollisesti tulee rajallisia lainsäädännöllisiä korjauksia, jotka liittyvät nimenomaan asetuksen toimeenpanoalueeseen. Ja sitten joudumme palaamaan niihin kommentteihin, joita on estetty, miksi nanomateriaalit, biosidit ja kaikki muu, joka täällä on mainittu. Ehkä myös aineet, jotka käytännön syistä ensin jätettiin REACHin vaikutusalan ulkopuolelle. Kiitos. Ja molto grazie. Kiitoksia paljon. Kiitos Akoni. Kuulemme kernaasti sinun puhuvan. Eh, näistä valtavista artikla- ja liitemääristä eh, pinoista. Ja sitten kun tiedämme, minkälainen temperamenttinen kaveri olet, niin mikä siinä? Ennen kuin te vastaatte, niin minulla olisi yksi kysymys biosidiasetuksesta, joka on mainittu täällä. Mehän tällä hetkellä käsittelemme tällä hetkellä myös hos direktiiviä joka on ollut myös kemikaalivirastossa. Ja Karl-Heinz Florence on kuitenkin täällä eh, minä melkein olin huomaamatta sinut, mutta ole hyvä. Die angenehme Stimme von Guido Sacconi. Niin, Guido Sacconin miellyttävä ääni tietysti sai minut tulemaan tänne saliin takaisin. Guido, se oli hyvää aikaa silloin aikoina ja teimme hyvää työtä. Kyllä, nyt kuulee jo arvostelua taas ulkopuolelta, sitä ei pidä kuitenkaan siis unohtaa. Ja minulla olisi kysymys, joka koskee näitä aineita, jotka ovat suurin huolestuttavia, niitä on 38, niihin tulee vielä 11 lisää. Miten tämä käytännössä nyt tulee toteutumaan? Se, että mukana ovat jäsenvaltiot, kun te sanotte, että voidaan harjoittaa politiikkaa, se on aika vakava lausuma. Ja jos ajattelee sitä, mikä määrä työntekijöitä teillä on ja mikä käsittämättömän suuri määrä työtä on, miten tämä käytännössä sujuu, kun kun tulee näiden hyväksyntien lukumäärä kaksinkertaistumaan, miten te tästä tulette selviytymään? Ja sitten, joka minua myöskin kiinnostaisi, on se, mitä juuri Guido Sacconi juuri sanoi. Euroopan komissiohan kokee edelleenkin olevansa se herra Euroopassa. No, miten tämä nyt on? Menestyttekö nyt komission varjossa vai kärsittekö te komission takia? Niin, oltiin sellainen oletus, että jos on tällainen pikkuinen herkkä kasvi vielä, niin miten te olette nyt menestyneet tässä? Ja sitten vielä yksi asia. Yksi aine, yksi rekisteröinti. Tämä oli se ajatus, joka lähti liikkeelle. Tuli Isosta Britanniasta ja sitten muutettiin 23 kertaa, kun sitä ei enää voinut edes tunnistaa tätä esitystä. Tästäkään komissio ei ollut mitenkään ihastunut, mutta mitä tälle tapahtui? olen kuullut valtaisaa arvostelua teollisuuden taholta, mutta olisin kuulla teiltä, koska oletan, että teillä on ehkä objektiivisempi kanta asiaan. Okei. Okay. No niin, olipas siinä kysymyksiä ja kommentteja. Olkaa hyvä, voitte vastata. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Yritänpä mennä sitten asia kerrallaan eteen. Ottaisin ensin kysymykset, jotka koskevat REACHia. Ensimmäinen kysymys koski 0,1 prosentin kynnystä näistä aineista. Tämä liittyy siihen, miten määritellään ar- äh, tota, tuollainen äh, aine. ja oikeastaan kaikissa lainsäädännössä, kuten REACHissäkin, niin lähdetään siitä, että on periaatteessa, että tämä ei perustu komission oikeudellisen yksikön tulkintaan, joka mahdollistaisi tulkinnan siihen suuntaan, että se sisältää myös tosi homogenisia osia, joka oli alku, alkuperäisessä keskustelun mukana, että pitäisi aina tarkastella tätä, eh, tätä ainetta ja myös ja, ja sitten sen homogenisia osia. Ja äh, oikeudellinen yksikkö lähtee siitä, että ei katsota homogenisia osia, koska se on se, missä esimerkiksi Crosser-lainsäädännössä sanotaan, mutta ei REACH-lainsäädännössä. Nyttemmin, kun se ensimmäinen linjaus oli sellainen, että se koski kuutta seitsemää jäsenvaltioita, että jos lähdettiin siitä, että tämä tulkittiin eri tavalla eräissä jäsenvaltioissa tai kaikissa. Nämä jäsenvaltiot ovat saaneet nyt uutta opastusta sen suhteen, että ei pitäisi katsoa ainoastaan koko ainetta, vaan mitä tahansa muitakin ainetta, joka on osa tätä ainetta. Ja tässä on, on kysymys siitä, että onko tällainen aine, kun se on kerran tunnistettu artikliksi aineeksi, niin se on aina. Ja tämä pidettäisiin, tätä pidettäisiin aineena aina silloin, kun se koostuu suuremmistakin, kun se on osa suurempaa ainetta. Tätä kannatetaan aika monissa jäsenvaltioissa. Ja tästä syystä nämä jäsenet, valtiot ovat pyytäneet komissiota etsimään uutta oikeudellista opastusta. Mekin olemme pyytäneet tätä komissiolta, mutta ymmärtääkseni tänä päivänä oikeudellinen oikeudellista linjausta ei ole varsinaisesti pyydetty, mutta meillä on määräaika ensimmäinen joulukuuta, jolloin pitäisi esittää uutta, uutta opastusta. Ja mehän yritämme esittää aina tuoreimmat tiedot ennen, kuutta, kuusi kuukautta ennen kuin uusi uh, REACHin asetuksen kohde tai artikla tulee uh, voimaan. Ja pyrimme antamaan opastusta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja siksi olemmekin pyytänyt jäsenvaltioita valtioita sopimaan näistä linjauksista, jotka perustuvat vanhaan tulkintaan, mutta samaan aikaan on pyydettä lisäopastusta uusista tulkinnoista näiden esineiden osalta. Ellei tätä opastusta saada 15. marraskuuta mennessä, niin meidän täytyy toimia vanhan tulkinnan pohjalta – ja tässä tilanteessa meidän täytyy semminkin, kun epä, epäsopua löytyy jäsenvaltioiden kesken, niin meidän täytyy lähteä konsultoimaan asiasta hallintoneuvostossa tai johdossamme, jolloin sitten saadaan jonkinlainen, jonkinlainen linjaus ehkä aikaan, opastusaikaa. Toinen on tämä nanomateriaalit, jotka, josta on puhuttu moneen otteeseen – niin kuin te tiedätte, nanomateriaalit eivät ole eivät erikseen sinällään kuulu Richin piiriin, mutta mitä Rich kattaa, se on, siinä on kysymys vanhan tyyppisistä tiettyjen aineiden muodoista, jotka yhdessä muodostavat sen, jo, jolloin tietty kynnys on ylitetty tai sitten ei. Jos otetaan esimerkiksi must, musta hiili, jos sitä myydään tänään nanomateriaalina tai jossakin muussa muodossa, laajemmassa muodossa, niin kaikki, kaikkia, kaikki tulkitaan olevan, että se on yli tuhannen tonnin, jota varmasti, jonka arvo varmastikin musta hiili ylittää. Ja yritykset, jotka tekevät näitä raportteja kemiallisesta turvallisuudesta, niin siinä täytyy kattaa kaikki tämän aineen käyttömahdollisuudet ja yksi yksi muoto on, että sitä käytetään pelkästään nanomateriaalina sen normaalikoon puitteissa. Ja näitä, äh, näistä käy, käyttötapauksista raportoidaan sitten tässä rekisteröintipaketissa. Tämä oli vain yksi esimerkki mutta komissio on pyytänyt meitä äh, tekemään raportti ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä, jossa olisi tietoa nanomateriaalityypeistä ja niiden rekisteröidystä käyttömahdollisuudesta ennen ensimmäistä määräaikaa, jotta sitten pystyttäisiin raportoimaan asiasta teille, niin kuin te, täytyykin tehdä. Ja tämä on yksi tarinan puoli. Toinen elementti tässä tarinassa liittyy siihen, että meidän täytyy tietenkin arvioida onko riittävästi tietoa käytettävissä tästä tämän, tämän aineen nanokäytöstä. Ja tässä katsannossa me, meillä olemme kompastuneet moneenkin juridisiin kysymyksiin suhteessa nanon, käyttöön. Joka, ja tämä paketti on toimitettu komissiolle ja odotammekin komissiolta vastausta näihin juridisiin kysymyksiin ennen kuin lähdemme tekemään näitä tarkistuksia näiden, näiden tapausten kohdalta, jotka tietenkin tullaan tekemään tämän yleisen aikakehyksen puitteissa, jotka esitin teille aikaisemmin esitykseni aikana. Mitä taas tulee PK-yrityksiin ja niihin, miten REACH vaikuttaa niihin tämän rekisteröinnin aikataulun puitteissa. Olen pyrittynyt kuvaamaan tätä tila, tilannetta tilastojen valossa, joiden mukaan rekisteröintien osuus, jotka tulevat PK-yrityksistä, on noin tällä hetkellä 5 prosenttia, joka on, on jo on melko lailla sen arvi, alkuperäisen arvion alkapuolella. Tämä tarkoittaa sitä, että PK-yritykset jossakin vaiheessa kamppailevat tehdäkseen hakemuksensa. Mutta yleisellä tasolla puhuen ne eivät johda tätä kampanjaa, vaan ne odottavat yhteisiä, yhteisrekisteröintiä näiltä päärekisteröijien puolelta ja sitten ne, sen jälkeen ne esittävät omat rekisteröintipakettinsa viittaamalla niihin tietoihin, Eh, jotka liittyvät tällaisiin yhteisrekisteröinteihin. Ja kaikki sellainen opastus, joka liittyy tämän tyyppiseen raportointiin, on käännetty kaikkiin kieliin riittävän ajoissa. Me olemme myös, meillä on paljon muutakin aineistoa, jotka on käännetty. Eh, esimerkiksi nämä sähköiset työkalut. Nämä työkalut ovat englanninkielisiä, mutta, e, mutta on tällainen aputyökalu, joka on kaikilla kielillä. Eli jos ei ymmärrä englantia, niin voi klikata sitten kysymysmerkki kohtaa ja saada siitä tietoa omalla kielellään, mihin, mihin, mitä, mikä, mihin, mitä täytyy kirjoittaa mihinkin, mihinkin kohtaan ja tämä antaa riittävää opastusta tässä tällaisessa tapauksessa. Ainoa yritys, joka on valittanut kielestä, on itse asiassa saksalainen yhtiö, yritys, ja se on lähettänyt useitakin kirjeitä meille ja komissiolle kielistä. Me olemme nyt olleet yhteydessä tähän yrityksiin ja pyytäneet, sanoneet, että, että meillä on viisi saksalaista nyt täällä, että voimmeko auttaa. Sitten kävikin ilmi, että tämä yritys on jo esittänyt kymmenen rekisteröintiä, jossa ei ole mitään ongelmia Saksan kielen kanssa, mutta oli kysymys periaatteesta, josta valitettiin. Tällä tavalla uskonkin, että on paljon paine, paineita, koska käytännössä aika, monet, aika harva pystyvät näitä hakemuksia esittämään. Haluan vain painottaa sitä, että me olemme auttaneet näitä kansallisia helpdeskejä, koska tämä on parlamentti oli esittänyt tällaista tämän tyyppistä apua PK-yrityksille. Me olemme pyrkineet tukemaan kansallisia helpdeskejä, jotta sieltä saataisiin apua omalla äidinkielellä näiden kaavakkeiden täyttämisessä. Ja nyt, nyt meillä on myös kotisivutukea, jossa ollaan tehty alaotsikot kullakin äidinkielellä. Näin ollen voidaan visualisoida videoilla, mitä pitää kulloinkin tehdä ja me olemme tehneet kyllä aika, aika lailla mahdollisen ja me olemme sitten pyytäneet komissiota selvittämään, että tarvitaanko lisää käännöksiä myös IT-työkaluissa. Ja sitten tämä CLP, se luokitus ja etiketöinti, ja yhä useammat PK-yritykset ovat mukana. Tässä olemme kääntäneet IT-työkaluja kaikille kielille, joka on muuten itse asiassa aikamoinen, aikamoinen homma. Ja meillä on tässäkin eri kielillä tällainen paperi, tämä on tällainen lehtinen, jossa selvitetään meidän kotisivuillamme, mitä kaikkea on käännetty. On yleisesti esittänyt kysymykset, käytännön ohjeet, tekniset manuaalit ja niin kuin sanoin, ja sitten nämä apuväline, aputyökalut, kaikki nämä on käännetty kaikille kielille. Kielet ovat tärkeä asia. Milloin tahansa me olemme julkistaneet tietojamme CNLstä, siis tästä luokittelusta ja etiketöintistä. Me olemme tehneet tämän, olemme odottaneet julkistamista, kunnes me olemme saaneet kaikki kieliversiot valmiiksi. Tämä ei siis anna mitenkään etulentiasemaa jonkin kielen natiivipuhujalle. Tällä tavalla olemme ottaneet tämän pyynnön huomioon, joka myös komissaari Tajani esitti näistä kielistä. Oletamme tämän vakavasti tämän asian. Sitten seuraava elementti, joka liittyy tätä johtajan kontaktiryhmää, että onko se hyödyllinen väline, onko sitä, kannattaako sitä jatkaa tätä johtajan yhteisryhmää se, mitä meillä on tässä, on se, että johtajan yhteisryhmä, sillä on oma perustelunsa noin ensivaiheessa, koska on yleisellä osasolla tämä, se informaatio ei toiminut niin kuin se olisi pitänyt toimia. Ja myös liike-elämä on näyttänyt, liike-elämä on myös havainnut sellaisia asioita, jotka eivät sisältyneet lainsäädäntöön, poikkeuksellisia tilanteita. Ja silloin, kun tällaista tietoa kerättiin vuoden alussa, niin ei ollut aikaa enää käsitellä niitä normaalien menettelyjen puitteissa. Tästä syystä olemme muodostaneet tämän johtajan yhteisryhmän, ja tätä me ehdotamme komissiolle ja myös johdolle. Ja komissio suostui johtamaan tätä tai vetämään tätä, ja me olemme päässeet nyt ehdot, oikeastaan ratkaisujen ratkaisuvaiheeseen näissä kysymyksissä. Meillä on viisi poikkeuksellista tilanteessa, jolloin lainsäädäntö ei ole kattanut näitä asioita adekvaatilla tavalla. Olemme selittäneet tämä sitten jäsenvaltioille, jotka eivät ole sinänsä olleet osa tätä päätöksentekoprosessia ja eivät sillä tavalla pystyneet ehkä täysin tukemaan näitä ratkaisuja, mutta Tämä on käytössä ja toivommekin, että tarkastusviranomaiset hyväksyvät tämän hyvässä uskossa. jatkammeko me sitten tämän ryhmän toimintaa, siitä keskustellaan tällä, tällä, tällä, tässä vaiheessa. Tärkeintä on kuitenkin, että opimme menneistä ja olemme sopineet tässä ryhmässä, että me arvioimme, arvioimme mitä on tapahtunut suhteessa ratkaisujen kehittämiseen, mutta myös ajatellen kaikkia muita tähän liittyviä asioita. Sitten eläinkokeet, OECD, minustakin tässä suhteessa REACH antaa myös, äh, hyväksyä myös vaihtoehtoiset testit, vaikkakaan se ei ole vielä OECDn sopimusten puitteissa. Äh, joitakin muutoksia on viime vaiheessa tehty, että, että se mahdollisti meille sen, jos on Euroopan tasolla hyväksyntä uudelle testille, niin silloin yritys voi viedä tämän asian eteenpäin. Tämä on yksi puoli. Sitten toinen puoli on se, että me tuemme komissiota sen tekemässä työssä OECDn tasolla testausmenetelmistä. Se ei ole mitään helppoa hommaa, koska no loppupeleissä ei ole hyvä kieltää jotakin testiä, jos me emme ole tieteellisesti varmoja, että vaihtoehdot, saavat, saadaanko vaihtoehtoisessa menetelmä samat tulokset, niin mitä jos virhe tehdään, niin periaatteessa voimme aiheuttaa vaikka syöpää ihmisille. ei myös hyväksymällä yksinkertaisesti sen, että, että eläinkokeita ei, voi, ei voida hyväksyä. Meillä on tiettyjä syitä ja perusteita ja tutkijat ottavat tämän työn hyvin vakavasti ja, ja tässä toimitaan hyvässä uskossa ja hyvien teknisten ja tieteellisten välineiden avulla. Sitten on biocides. Biosideistä, koska se on todellakin tärkeä asia meillä. Tässä oli montakin kysymystä biosideistä. Sanoisinkin ensinnäkin, niin täytyy pystyä tekemään työ oikein ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Tämän tyyppinen työ, että kolmessa kuukaudessa esitettäisiin se tieteelliseltä pohjalta. Se ei onnistu. Meidän tarvitsemme lisää aikaa. Komissio on ehdottanut yhdeksää kuukautta. Neuvostossa vietetään kuutta kuukautta. Me olemme nyt selvittämässä, kuinka paljon aikaa me tarvitsemme silloin, jos me haluamme tehdä tämän prosessin mahdollisimman tehokkaasti ja, ja oppimalla REACHin tarjoamista kokemuksista. Nyt kun meitä on konsultoitu tämä, tässä ehdotusvaiheessa, niin meillä on ollut vähän aikaa oikeastaan vain äh, selvittää tätä komission ehdotusta tai jalostaa sitä. Me olemme nyt jonkin aikaan äh, oikeastaan radiohiljaisuus on kestänyt, kestänyt pitkään ja äh, komission reaktiota ei selvitetty meidän kanssamme näistä ensimmäisen käsittelyn tuloksista. Ja sitten, miten tämä yhteys on uudelleen muodostettu, uskonkin, että, että siellä äh, nyt äh, vasta, jokin, vasta, jokin toinen yksikkö vastaa biosidiasioista äh, samassa pääosastossa sinänsä. Ja, ja me tuemme tätä yksikköä mahdollisuuksien mukaan, mutta yksi tärkeä asia on se, että komission ehdotus on olettaa, että EKA pystyy 12 kuukaudessa tekemään tällaisen ehdotuksen ja tekemään kaiken tarvittavan työn biosiideistä. Ja Ritsin kohdalla tarvittiin enemmän kuin kolme vuotta, jotta pystyttiin valmistautumaan adekvaatilla tavalla. Ja nyt jos, jos te haluatte meidän toimivan samalla tavalla biosidian kanssa kuin Ritsin kanssa, niin silloin täytyy aloittaa aikaisemmin. Ja tämä me sanoimme myös komissiolle. Ja tästä syystä siellä nyt ryhdytään poikkeuksellisiin toimiin, jotta me saisimme lisää resursseja, niin kuin henkilöstöä ja rahaa. Me puhumme kuitenkin oikeastaan akrobatiasta, jolla pystytään varmistamaan se, että pystytään viemään näitä valmisteluja eteenpäin. Mutta me olemme saaneet käyttöön biosiidin, asiantuntijoita ja nyt aloitamme työskentelyn biosiideistä ja olemme valmiita tukemaan teitä silloin, jos te tarvitsette meidän tukeamme. Ja olenkin selittänyt, selvittänyt tämän myös aamulla esittelijälle silloin, kun tällä, tällä iltapäivällä, kun mitkä ovat meidän pääasiamme ja ymmärtääksemme hän on kyllä kirjannut tämän asian tietoon ja voimme sitten tukea teitä toisessa käsittelyssä. Sitten toivomuslistasta on myös tärkeää. Me toivomme, että rekisteröinti etenee hyvin ja, on, ja me haluamme päästä tässä loppusuoralle koko yritys- ja elinkeinoelämän kannalta – mitä taas tulee maksuihin, totta kai me haluamme tehokkaat maksut, mutta noin periaatteessa, jos on pitkä lahjelista, niin ennen seuraavan, seuraavan rekisteröinnin määräaikaa nämä, nämä maksut täytyisi siirtää tavallaan vuosimaksuiksi, kun taas nämä etumaksut, etumaksujen kohdalla monet yritykset ovat vetäytyneet markkinoille kertomatta asiasta asiakkailleen. Tämä ei ole se, mitä, mikä oli Reachin tavoite, vaan Reachin piti huolehtia hyvästä vuorovaikutuksesta. Ja olemme saaneet paljon valituksia loppukäyttäjiltä, jotka eivät saa vastauksia heidän, niiden toimittajilta. Ja, ja nyt ne ovat kuulleet, että tällaiset kemi- jotakin kemikaaleja ei ole enää tarjolla, koska siellä on päätetty, että Rich on liian kallis. Nyt siinä mitä, jos nyt tätä kustannuksia voidaan jakaa pidemmällä aikavälillä, niin se ehkä se helpottaa eh, etenemistä tulevaisuudessa. Tämä on myös viestini biosiidiin, biosiidiasiossa. Niin kuin tämä nykyinen ehdotus tai teidän tarkistuksenne lähtevät siitä, että otetaan yksi maksu, mutta se maksu, se maksu on korkea. No ihan per definitione, koska ei Eihän se ole hyvä, että eletään vain tukiaisten varassa. Eh, sama juttu kuin maksu, saastuttaja maksaa periaatteen kohdalla. Kyllä pitkällä aikavälillä täytyy pystyä elämään – mahdollisimman siksi, siitä syystä meillä pitäisi olla jotakin rahoituslähteitä, koska me lähdemme siitä teollisuuden tekemästä työstä ja, ja myös suuren yleisön osuudesta. Nämä olivat. Tässä oli muutama toivon minultani. No niin. Kiitos kovasti tästä keskustelusta ja saamistamme tiedoista. Olemme varmasti tiivissä yhteydessä teihin. Kemikaalivirasto on lähellä meidän sydäntämme. Ja tämä on myös lähellä meidän poliittisia intohimoja eh, tässä valiokunnassa. Terveisiä Helsinkiin ja henkilökunnalle olemme käyneet siellä tämän meidän valtuuskuntamme eh, toimesta ja toivotamme teille kaikkea hyvää lähiaikoina. Uh, Sitten jatkamme seuraavalla esityslistan kohdalla, joka on keskustelu erään toisen hyvin tärkeän viraston edustajien kanssa. Toivotankin tervetulleeksi can sit beside okay. me. Uh, he gave me some notes, you know. Okay. Uh. So, dear colleagues, uh... No niin, hyvät kollegat. Toivotan tervetulleeksi Euroopan lääkeviraston toimitusjohtajan herra Thomas Löngrenin. Mukava nähdä teille täällä tänään. Ja me varmasti olette kuullut vähän keskustelua me kes- kemikaaliviraston edustajien kanssa. Ehkä te voitte kertoa Euroopan lääkevirastosta ja sen toiminnasta. Te teette hyvin tärkeää työtä ja sitä on nyt tehty kymmenen vuotta. Näin ollen se on kestänyt vuosikymmenen ja olette tavallaan jo instituutio itsekin. Nyt kun te olette johtaneet tätä emaa kymmenen vuotta, olisi mukava kuulla teidän kokemuksistanne ja teidän mandaattini on päättymässä tämän vuoden, tämän vuoden joulukuun lopussa. Näin ollen se on ilmeisesti tämä viimeistä kertaa, kun te olitte ainakin tässä valiokunnassa. Mukavaa, että pääsitte tulemaan tänne. Ja te voitte kertoa, mitä nyt on tapahtunut, mitä on tapahtumassa. Uh, Kiitos puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. On ilo olla täällä tänään. Ja tämä on varsinkin yhdeksäs kerta, kun olen täällä vaihtamassa ajatuksia teidän kanssanne Euroopan parlamentissa. Tavallisesti tällainen, kun on tällainen ajatus vaihto, kerron siitä, mitä virasto on tehnyt ja asioista, jotka liittyvät viraston päivittäiseen toimintaan. Tulen mainitsemaan näistäkin joitakin tänään, mutta haluan ottaa hiukan laajemman perspektiivin äh, lääkkeisiin, lääkkeisiin sitä koskevien säädökseen ja terveydenhuoltoon, järjestelmiin, asioihin, joita ympäristössä on tapahtumassa ja siitä puhe myöskin siitä, mihin suuntaan on tulevaisuus menossa lääkkeiden ja hoidon alueella. Ensin muutama kommentti viraston toiminnasta. Komissio on tehnyt arvioinnin Euroopan lääkevirastoa koskevan lainsäädännön mukaisesti viime vuonna ja raportti kertomus julkaistiin vuoden alussa ja sen teki Ernst Young konsultitoimisto ja siinä tarkasteltiin viraston toimintaa katsoen viimeistä kymmentä vuotta, jolloin minä olen ollut sen pääjohtaja. Katsottiin toimintaa suhteessa tavoitteisiin, jotka luotiin lainsäädännössä. Katsottiin tehokkuutta ja myös sitä, pystyykö virasto noudattamaan määräaikoja toiminnassaan. Kertomus oli hyvin myönteinen, että me pystymme lähestulkoon samat tuloksia kaikista tavoitteista, joita lainsäädännössä on. Ja se myös johtopäätös, että virasto oli saanut aikaan tehokasta toimintaa ja että se pitkältikin on pystynyt noudattamaan lainsäädännöllisiä määräaikoja johdonmukaisesti 15 vuoden ajan. En halua käyttää enempää aikaa nyt äh, virastosta puhumiseen ja sen äh, toiminnasta puhumiseen, koska Ensen Yangin eh, kertomus todella heijasteli sitä, miten eh, virasto toimii, ei pelkästään lääkevirasto Lontoossa, vaan miten ylipäätään tällainen eh, säätelyverkosto, joka on olemassa, kansalliset viranomaiset ovat myöskin läheisessä yhteistyössä kanssamme. Virasto on siis hyvä, sen on terveydentila on hyvä tällä hetkellä. Mutta haluaisin tarttua johonkin asioihin, jotka liittyvät tulevaisuuteen – ja minusta on olemassa neljä kysymystä ennen kaikkea, jotka tulevat vaikuttamaan siihen, miten me säätelemme lääkkeitä tulevaisuudessa. Yksi niistä on nopea globaalistuminen lääkemarkkinoilla. Yhä enemmän lääkkeitä tuotetaan myöskin siis lopputuotteita tai vaikuttavia aineita – muualla kuin klassisilla alueilla, eli Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa. Niitä tuotetaan kaukana maailman toisella puolella, Kiinassa, Intiassa ja niin edelleen. Tutkimus ja kehitys lääketieteen ja lääketuotteiden alueella tapahtuu myös muualla. Ja voimme nähdä, miten monet kliniset kokeet, jotka olisi nyt tehdä Euroopan unionissa, tehdään muissa maissa, kuten idässä, Latinalaisessa Amerikassa, Kiinassa. Ja tämä muuttaa hiukan meidän tilannettamme säätelijänä. Meitähän luotiin valvomaan tuotteita omalla alueellamme ja nyt yhtäkkiä lyhyen ajan puitteissa olemme joutuneet toteamaan, että tuotteet, joita meidän pitäisi säädellä ja valvoa, valvoa sitä, että ne ovat tehokkaita ja turvallisia, ne ei, niitä ei tuotakaan näe meidän alueellamme. Ja joudumme toteamaan, että meidän täytyy ottaa toiminta maailmanlaajuisesti, harjoittaa yhteistyötä muiden säätelijöiden kanssa Kiinassa ja Intiassa ja niin edelleen jotta voisimme luottaa siihen, että saamme tiedot tuotteesta, tuotteiden turvallisuudesta ja siitä alueelta, missä tutkimus tapahtuu. Tämä on siis aivan uusi rooli meille. Ja myös tämä on vaikuttanut siihen, miten lääkevirasto tulee kehittymään tulevaisuudessa, se joutuu harjoittamaan globaalia yhteistyötä kumppaneiden kanssa maailmanlaajuisesti. Olemme jo ottaneet askelia tähän suuntaan ja virasto on ollut hyvin proaktiivinen toiminnassaan. Me on, meillä on lukuisia luottamuksellisuussopimuksia ja myöskin komissio on tehnyt esityksen siitä, asetuksia koskee lä- väärentyä lääkkeitä, ja jossa pyritään huolehtimaan siitä, että tuodaan vaikuttavia aineita kolmansista maista. On siis olemassa toimia ja ehdotuksia komissiolta. Mutta nämä ovat nyt sellaisia asioita, joita meidän täytyy edelleenkin tarkkailla ja meidän täytyy olla hyvin joustavia silloin, kun me kehitämme sitä, miten toimimme maailmanlaajuisesti tulevaisuudessa. Tämä ensimmäinen asia, joka siis vaikuttaa meidän toimintaamme. Toinen asia on tieteellinen kehitys. Valtaisaa edistystä tapahtuu tieteellisessä kehityksessä, mitkä merkitsee lukuisia mahdollisuuksia saada hoitoa, uusia mahdollisuuksia. Meillä on erilaisia soluterapioita, genomiikka, eh, meillä on biomarkkereiden eh, löytäminen, geneettinen tieto. Me voimme harjoittaa kohdennetumpaa eh, terapiaa potilaisiin. Me voimme tarjoittaa kudoksiin liittyvää toiminta voi myöskin vaikuttaa soluihin ja, ja kaikki nämä tieteelliset asiat ovat vasta varhaisessa vaiheessa ja tavallisesti kestää aika pitkään ennen kuin voimme nähdä tulokset tästä käytännön lääketieteenä lääkkeinä. Mutta meidän täytyy nopeuttaa tätä kehitystä. Meidän täytyy olla valmiita siihen, koska nyt joudumme tekemään kaikki säädökset lääkkeiden kehittämisestä siinä vaiheessa, kun ne tulevat markkinoille. Mutta tavallaan tämä myöskin tulee muuttamaan sitä, miten tehdään perinteistä Äh, klassista farmakologista hoitoa, miten lääkkeitä kehitellään. Lääkkeet tulevat muuttumaan, myöskin hoito tulee muuttumaan. Ehkä tullaan ennakoivampaa, voidaan ennustaa sitä, miten, lääkkeitä, miten tautia tulee esiintymään, myöskin olemaan uusiutuvampaa, ajatellen sitä, miten me toimimme, ja myöskin valikoivampaa, niin että me voimme täsmällisesti tietää, ketä potilasta hoidetaan lääkkeillä. Ja tämä tietysti vaikuttaa mihin kaikkiin, sitä meidän kaikille vaatimuksia ja totta kai myöskin lääke- terveydenhoitojärjestelmille. Ja meidän on kysyttävä itseltämme, olemmeko me valmiita tähän kehitykseen, ovatko terveydenhoitojärjestelmät valmiita tähän kehitykseen. Kolmas asia, joka tulee vaikuttamaan säädökseen, säätelyyn tulevaisuudessa on, on äh, tällainen säädöllinen, säädöksellinen jako, säätelyllinen jako äh, Tähän asti meillä on ollut eurooppalainen hyväksyntäjärjestelmä, yksi hakemus, yksi arviointi ja yksi lupa, joka on voimassa kaikissa 27 jäsenvaltiossa ja potilaat saavat sitten lääkkeitä. Näin ei enää ole. Ratkaisevaa on siinä, on, saako potilaslääkkeitä, ovat kansalliset viranomaiset, ja hinta, hintoja arvioivat viranomaiset ja, ja koska katsotaan, mikä on lääkkeiden kustannustehokkuus tulevaisuudessa. Nämä uudet säätelyviranomaiset ovat äh, eh, alkantista vaatimuksia lääkkeiden kehittämiseen – ja myös vaatimuksia siinä, miten lääkkeitä seurataan sitten, kun ne ovat tulleet markkinoille. Ja tämä on kysymys, jota täytyy tarkastella, täytyy katsoa sitä, miten voimme kohdata tämän uuden kehityksen, koska olemassa yhteys sen välillä, mitä säätelijät tekijät ja mitä 27 erilaista äh, viranomaista tekee Euroopassa. Komissio on tarttumassa tähän, tiedän sen, ja se pyrkii samaan aikaan jonkinlaista harmonisointia, ajatellen tällaista terveysteknologiaa Euroopan alueella. Mekin olemme ottaneet virastossa toimia, yrittäneet toimia, jotta voisimme harjoittaa vuorovaikutusta näiden viranomaisten kanssa. Ja pyritään välttämään sitä, että on kaksinkertaisia, kaksinkertaista työtä päällekkäistä toimintaa, selvityksiä ja niin edelleen, koska ne, se maksaa rahaa. Tietysti nopeiden muutoksen yhteydessä nousee esille myös kysymys avoimuudesta. Jos on jokin alue, jossa haluan saada aikaan nopeampaa edistystä, on se, että ollaan avoimempia. Täytyy olla hyvää tahtoa, jotta syntyy avoimuutta. Mutta jos katsoo säätelyviranomaisten toimintaa, kuten meidän virastoamme, huomaa, että se ei ole kovinkaan helppoa. Ei ole helppoa olla avoin, koska on kahdenlaista lainsäädäntöä. Ensinnäkin toisaalta suojellaan kaupallisesti luotettavaa tietoa. Ja toinen asia on sitten tietosuoja, jossa suojellaan yksilöitä, yksilö, yksittäisten potilaiden tietoja. Ja sitten meillä on myöskin avoimuuslainsäädäntö, joka koskee asiakirjojen saattavuutta. Ja sekin toisaalta vaatii paljon avoimuutta. Me olemme pyrkineet selviytymään tästä löytämään oikean tasapainon sen välillä, mitä me voimme tehdä ja mitä emme voi tehdä. Tähän liittyy kysymys myös siitä, että kun me annamme enemmän tietoa käyttöön. Se merkitsee suurta työtaakkaa meille, koska tieto, joka meillä on, on miljoonia asiakirjoja, jotta me tiedämme, mikä on kaupallisesti luottamuksellista, mikä on potilastietoa, ei ole helppoa. Yksi pyyntö, että meiltä pyydetään tiedon vapauttamista, voi johtaa siihen, että yksi henkilö kuukauden ajan selvittää asiaa, käy lävitse kaikki asiakirjat ja katsoo, mikä niissä voi olla julkista ja mikä ei. Me olemme siis päättäneet uudesta avoimuuspolitiikasta ja asiakirjojen saatavuudesta viimeisimmässä hallintoneuvoston kokouksessa tulemme toimimaan sen mukaisesti. Siinä on kaksi osaa. Me tulemme antamaan enemmän tietoa saataville, mutta pyrimme myös olemaan toiminnassa. Me Pyrimme luomaan mekanismin tähän tiedon virtaan, joka meillä on, niin että nopeasti voimme vapauttaa asiakirjoja automaattisemmin ja tehdä sen julkisesti saatavaksi jo siinä vaiheessa, kun tämä asiakirja tulee virastoon. On siis olemassa hyvää tahtoa meillä, mutta voin todeta, että tämä on ongelma, tämä tulee viemään aikaa ja tässä on monia esteitä, jotta voimme olla täysin avoimia. Nämä neljä aluetta tulevat muuttamaan sitä, miten säädellään tulevaisuudessa. Monet näistä ympäristöllisistä tekijöistä eivät ole viraston vastuulla. Niillä on laajempia vaikutuksia koko terveydenhuoltojärjestelmään, mutta on tärkeää, että me osoitamme, miten me näemme ympäristön ympärillämme, jotta voimme levittää tietoa muille. Ja sitten muutamia havaintoja lääkkeistä ja terveydenhuoltojärjestelmistä, jotakin havaintoja. Ensimmäinen havainto on, että meillä on hyvin alhainen tuottavuus tutkimuksessa maailmanlaajuisesti äh, lääketeollisuudessa. Meillä on hyvin korkea taso siinä, miten paljon varoja käytetään lääketutkimuksen noin 80 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuosittain, mutta ulos saadaan vain 10 uutta molekyyliä vuosittain. Ja nämä 10 molekyyliä, niistä vain harvat osoittautuvat terapeuttisesti arvokkaiksi. Joten tuottavuus työstä, jota lääketeollisuudessa ja tutkimuksessa tehdään, on alhaista. Panokset ovat suuria, mutta tulokset ovat pieniä. Jos sitten lisää kliiniset kokeet, ja jos nyt ajattelee sitä, että kun me hyväksymme lääketuotteen, me tiedämme, että tuotteen tehokkuus on määritetty hyvin, mutta on tosiaan tilanne silloin, kun tämä lääke tulee käyttöön kliinisessä todellisuudessa, tuloksena on, että hyöty-riski suhde menee alhaisemmaksi, koska tätä käytetään eri tavalla kuin valvotuissa kliinisissä kokeissa. Sitä käytetään äh, äh, äh. eri tavoin kuin merkinnöissä on kehotettu, ja jolloin tietysti hyödyt, joita voidaan saada, vähenevät. Tämä on ongelma, ja ongelma on se, että meillä ei ole rationaalista lääkkeiden käyttöä terveydenhuoltojärjestelmässä. Monet lääkkeiden poisvetämiset markkinoilta, joita on tehty äskettäin, kuten esimerkiksi Avandia tai Complia, eivät johtuneet siitä, että hyötyriski väheni siitä, mitä merkinnöissä oli todettu, vaan siitä, että lääkkeitä ei voitu käyttää rationaalisella oikealla tavalla terveydenhuoltojärjestelmässä. Tämä oli tärkeä tekijä siihen, että nämä lääkkeet vedettiin pois markkinoilta. Joten me säätelijät, meillä on hyvin vähän välineitä huolehtia siitä, että lääkkeitä käytetään oikein terveydenhuoltojärjestelmässä, ja tämä on tärkeä ongelma meille. Joten lainsäädännössä meillä on mahdollisuus tehdä tällaista riskinhallintasuunnitelmia tai riskin minimointisuunnitelmia, mutta on hyvin vaikea saada tietoa tähän, jos terveydenhuoltojärjestelmä ei pysty selviytymään tästä riskin vähentämisestä ja varmistamaan sitä, että lääkettä käytetään merkintöjen mukaisesti. Tämä on yksi suuri ongelma. Me käytämme paljon rahaa tutkimukseen lääkkeiden saamiseksi markkinoille – niiden tutkim- testaamiseen, mutta kun ne tulevat kliiniseen todellisuuteen, on hyvin vaikea hallinnoida, valvoa sitä, että lääkettä käytetään oikein, ja tämä tietysti johtaa ongelmiin. Se johtaa sivuvaikutuksiin muun muassa. Niin. Mitä tulee siis lääkkeiden rationaaliseen käyttöön, meillä on enemmän tehtävää ja pitäisi miettiä asioita enemmän myös tältä kannalta. Toivoa kuitenkin tieteessä, että voidaan paremmin saavuttaa selkeästi kohdistetumpaa lääkkeiden käyttöä. Esimerkiksi tällä hetkellä monia potilaita hoidetaan, jossa he vain 30 prosenttisesti reagoivat lääkkeisiin. Joten täytyy hoitaa 300 ihmistä, jotta saadaan 30, jotka reagoivat, mutta emme tiedä, keitä nämä 30 ovat. Tämä on asia, joka ei ole kuitenkaan tyydyttävä, koska yksilönä haluaa tietysti tietää, että kuuluu näiden 30 henkilön joukkoon, jotka reagoivat lääkkeeseen. Mutta tieteen ansiosta nyt on nopeaa kehitystä eh, tällaisten soveliaiden markkinoiden käytössä, joten tulevaisuudessa voidaan kenties identifioida ne henkilöt, jotka reagoivat hoitoon. Ja tämä voisi tietysti lisätä tehokkuutta eh, lääkehoidossa tulevaisuudessa. Mitä siis on tarve tehdä, on stimuloida kehitystä ja saada lisää tällaisia biomarkkereita, jotka ovat kohdennetumpia äh, liittyen nimenomaan lääkkeiden saamiseen markkinoille. Ja komissio on ollut hyvin ennakoiva tässä, myös innovatiivisen lääketieteen aloitteissa, jossa on suunnattu paljon varoja siihen, että kehitetään näitä biomarkkereita. Meillä on lääkkeitä, jotka on hyväksytty käyttää näitä biomarkkereita, ja tämä on lisännyt sitä, miten tehokkaasta äh, lääkehoito on ollut dramaattisella tavalla, ja tämä on se tie, jota on kuljettava tulevaisuudessa. Joten toivoa on, voidaan saada aikaan parempaa rationaalista käyttöä, saadaan, voidaan saada kohdennetumpia lääkkeitä, mutta on paljon tehtävää terveydenhuoltojärjestelmissä, jotta voidaan saavuttaa lääkkeiden rationaalisempaa käyttöä. Minusta Jotakin täytyy tehdä. Minusta yksi monista asioista, joista te keskustelette, on potilaan antava tieto. Ja minusta potilas ansaitsee enemmän tietoa lääkkeistä, hyödyistä ja riskeistä ja siitä, miten lääkkeitä voidaan käyttää. Ja minusta parlamentin on hyvä keskustella asiasta. Niin, kaikki nämä näkökannat Niistä me olemme huolehtineet, olemme tarkastelleet niitä, olemme kysyneet itseltämme, mitä me voisimme virastona tehdä. Ja tämä sisältyy nyt tiekarttaan, joka virastolla on, ja me työskentelemme, meillä oli julkinen kuuleminen viraston sisällä tästä työkartasta, ja vastausreaktio on ollut kaikilta sidosryhmiltä valtaisa siitä, mihin suuntaan tiekartta johtaa – joten olemme nyt sitten osoittaneet suuntaa virastolle tarttuaksemme näihin kysymyksiin eh, meidän toimintamme puitteissa. Ja meillä on kolme aloitetta, joihin me keskitymme. Yksi on tarttua kansanterveyden tarpeisiin stimuloivalla eh, tutkimusta, lääkkeiden kehitystä eh, niillä alueilla, joissa ei ole vastattu tarpeisiin ja että voidaan edistää uutta innovatiivista lähestymistapaa lääkealueella ja myöskin sitä, että voidaan reagoida kansanterveyden kostuviin uhkiin. Toinen asia on tukea lääkkeiden saatavuutta, voidaan lääkkeiden kehittämisvaiheessa ja että voidaan myöskin kehittää lääkkeiden, viraston tapa arvioida lääkkeiden saatavaa hyötyä ja myöskin sitä, että hoidetaan tieteellisesti sitä säätelyä, joka meillä on. Kolmas on sitten pyritään edistämään, optimoimaan lääkkeiden turvallista ja käyttöä niin, että voidaan saada paremmin aikaan lääkkeiden hyötyä ja myöskin kehittämällä metodologiaa. Ja myöskin ottamalla huomioon potilaan saama kokemus siinä, että voidaan parantaa päätöksentekoa, jotta voimme tulla myöskin viitepisteeksi äh, lääkkeille, jotka on hyväksytty. Ja viimeinen asia, josta meillä on ollut paljon apua uusimmasta lainsäädännöstä, jota parlamentti on hyväksynyt ja neuvosto on hyväksynyt, joka koskee lääkkeitä, jossa on ollut paljon uusia välineitä ja voidaan parata lääkkeiden rationaalista ja turvallista käyttöä. Joten julkisen kuulemisen jälkeen toivon, että hallintoneuvosto tulee nyt hyväksymään tämän niin, että meillä on selkeä suunta virastolle tulevina viitenä vuotena. Ja tämä on hyvä asia minun kannaltani, koska minä olen lähdössä, kuten puheenjohtaja jo kertoi. Käytän tilaisuutta näiden kymmenen vuoden jälkeen nyt kiittää parlamenttia, tätä valiokuntaa, kaikesta tuesta, jota olen saanut, tai virasto on saanut, ja myöskin kaikki haluan myöskin kiittää kaikkea rakentavasta arvostelusta, jota olemme saaneet. Haluan siis kiittää paljon. Ja nyt annankin puheenvuoron takaisin teille puheenjohtaja. Ja. Kiitoksia herra Lönkreen tästä kiinnostavasta selvityksestä markkinoilla lähivuosina. Globalisaatio, tekninen, tekniset vallankumoukset, kustannukset, kustannustietoisuus kansallisissa, kansallisten terveysviranomaisten tasolla – Siinä tuli muutama keskeinen käsite esiin, jotka siivittävät teidän työtänne ja koko viraston työtä lähivuosina. Täällä on useakin muutama puheenvuoropyyntö. Dagmar Rothberg on meidän yhteyshenkilömme, jonka te tunnette hyvin ja varmasti on tullut, häneltä on tullut useatakin rakentavia ehdotuksia viime vuosina. Ja tästä, tästä voidaan jatkaa tänään. Um, Kiitoksia. En ole aina varma, että Thomas Lönkreen äh, miettinyt sitä, että mitkä ehdotukset ovat olleet rakentavia, mutta hyvä juttu on siinä, että noin päivän päätteeksi monet näistä ehdotuksista olivat vain ö, äh, nämä, eivät ne olleet minun ajatuksiani, vaan, vaan ne olivat osa lainsäädäntöä, jota tehdään parlamentissa nyt no, kuin päivän päätteeksi, niin äh, ajan mittaan on havaittu, että ne ovat olleet hyviä, ja ne muotoituvat siihen asuun, että, että oikeastaan hänellä oli ne, se ajatus, ja, ja hän teki ne omalla tavallaan. Siitä on useita esimerkkejä, niin kuin nämä harvinaislääkkeet. Meillä ei voi olla uutta valiokuntaa tähän. Sama koskee äh, äh, yrttejä ja lastenlääketiedettä. Ja hän oikeastaan aloitti tämän liikkeen, jotta saatiin enemmän myös kotisivuille. Siinä, siinä vaadittiin vähän tällaista <clears throat> prosessia ja onneksi se että on kiva, että, että eräät meistä, jotka ovat siinä hallintoneuvostossa mukana, kuten esimerkiksi äh, äh, professori Lemmer, että me olemme voineet myötä vaikuttaa tähän ja olemme kiitollisia meidän ehdokkaillemme hallintoneuvostossa, jotka ovat luoneet tämän yhteyden meidän ja Eman välillä. Olen kuitenkin seurannut Eman työtä viime aika pitkään ja hallintoneuvostot voivat olla varsin hyviä, mutta yhteys ja yhteistyö E, on ollut yksi heidän vahvuuksiaan ja tämä olen tästä työstä olen kovin e, kiitollinen. Eli Vinonistiko on, on, on aina ollut yhteistyöhenkinen. En nyt halua sitä useita kysymyksiä Tomasilla. Halusin vain painottaa sitä, että oli kiinnostavaa kuunnella häntä. Hän on sellaista vanhemman valtiomiehen tyyliä. E, et ole, et ole vielä vanhemman valtiomiehen ikäinen, mutta tässä eläkeikä on vielä kaukana kun lähdet virastosta kahden mandaatin jälkeen, mutta, mutta tässä tulisi tällaista aktiivista kannanotta siihen, että mikä on tärkeää virastolle ja kysymys uudesta hoidosta ja räätälöidystä hoidosta tietyille ihmisille ja suoraan tehdyt lääkäineet, jotka on jotka on kohdennettu vain ihan muutamalle e, ihmiselle tai jollekin tietylle ryhmälle Euroopan unionissa. Tämä on yksi painopistealue, vaikkakaan ehkä tämä ei kuulu niinkään tämän viraston varsinaiseen toimintakehykseen, mutta minusta se, että mikä on nyt viraston edessä, ei pelkästään luvanantoprosessi, niin tämä on hyvä ajatus. Ja arvostan sitä, että että puhuit myös tästä järkiperäisestä käytöstä terveydenhuoltojärjestelmässä. Haluaisin vain varoittaa meitä siitä, että virasto, virastolla on tietty roolinsa ja tavallaan aika ylevä rooli, että niin, että se ei ole keskellä kiistelyä budjetti- ja rahoitusriitoja, niin kuin jäsenvaltiot vaan että puhutaan lääkeiden rationaalista käytöstä. Siitä yleensä tarkastellaan budjetin silmälasein, mikä tahansa jäsenvaltio onkin kysymyksessä. Puhutaan aina taloudellisista kustannuksissa tietyn potilaan eliniän mittaan. Viraston ei tarvitse olla tässä roolissa onneksi, ja olen kaukana totta kai kyllähän tietenkin uusien lääkkeiden kohdalla tietenkin täytyy tarkastella numeroita ja lukuja, mutta se, sen käyttö teidän silmienne mukaan se on ihan toisenlainen asia kuin 27 viraston silmin, koska, jossa valtiovarainministeri on muutama metriä aina terveysministerin takana tai edessä, tiedämme Saksasta tai Ruotsista tai Britanniasta, jossa tämä äh, tilanne on havaittavissa. Haluaisin tietää myös, ehkä ymmärsin nyt väärin jotakin osia, mutta, mutta mitä Thomas Löngren sanoi ja muistuttaisin siitä, mikä liittyy näitä biomarkkereiden kehittämiseen. Meidän täytyy muistaa että silloin, kun puhumme uusista sertifiointiohjelmista, silloin kun puhutaan kansanterveydestä, niin me puhumme räätälöidyistä lääkeaineista ja silloin puhumme todellakin parantavista minä olen juristi, eh, enkä ole niin perehtynyt näihin asioihin kuin, kuin Tomasta ja professori Lemmer, mutta kun me puhumme eh, parantavuudesta, niin meidän täytyy katsoa, muistaa nämä biomarkkerit ja meidän täytyy eh, keskittyä tähän, niin kuin olemme tehneet silloin, kun puhutaan kansanterveyteen liittyvästä tutkimuksesta ja tietyistä taudeista ja tietyn tyyppistä hoitomalleista ja tietyistä lääkeaineista. Ja tämä on tärkeä osa kaikkea sitä, mihin meidän täytyy keskittyä. Olen kiitollinen siitä, että mainitsit potilaiden informoinnin. Tämä on yksi meille kuuluva asia, että olette varmasti, ja, var, ja mistä teillä on lopuksi, avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. Läpinäkyvyys on tärkeää ja tiedän yhtä lailla, että meidän täytyy huolehtia siitä, että asiantuntijat ovat riippumattomia emassa, kuten, missä, kun kuten kaikissa muissakin virastoissa. Saman sanoin Dansetille aikaisemmin, EMA on hieman paremmassa tilanteessa kuin kemikaalivirasto, koska hyvin usein paikallaan kansallista virastoista, yliopistoista tulevia asiantuntijoita, professoreja ja, tutki, professoreita ja tutkijoita, jotka ovat paremmassa tilanteessa. Ja aivan lopuksi minun viimeinen lauseeni, Thomas, niin kuin puheenjohtaja sanoi, että tämä saattaa olla viimeinen käyntini, käyntisi täällä, se lienee viimeisin käyntisi täällä valiokunnassa. Olen kiitollinen sinulle. Sinä olet kuitenkin rakentanut EMAa viime vuosien aikana. Meillä on ollut yksi johtaja, joka on pitänyt sen pystyy. Ja kymmenen vuoden ajan Emma on muodostunut, on, on todellakin sinun vauvaksesi. Sinä olet hahmottanut, että meillä on ollut paljon keskusteluja, ei välttämättä aina helppoja keskusteluja, emmekä aina välttämättä ole heti päässeet sopuun, mutta kaikki katsovat tänään Emaan ja pitävät sitä yhtenä sinun ansiot, sinä olet hyvin ruotsalainen, pohjoismaalainen, selkeästi ajatteleva, ei mikään romantisoiva tyyppi, joka vie tätä asiaa eteenpäin. Anteeksi vaan Martin, hän ei sanonut mitään. Mitä tahansa, me nyt kiitämmekin Emasta, täytyy muistaa, että se on Thomas Lönkreinin työtä. Olen todellakin kiitollinen sinulle ja kaikki, jotka ovat nähneet emän ulko- ja sisäpuolelta, niin tietävät sen, että sinä olet onnistunut äh, emän sisällä ja emän ulkopuolella tekemään siitä sen, mitä se on. Ja meillä on varmasti myöhemminkin tilaisuus tästä kiitokset esittää. Kiitos Dagmar, ehdotankin, että myöhemmin sitten voidaan ehkä juhlia tästä vaikka champagne voimin tuossa meidän baarissamme. Vähän niin kuin kukkia siinä muodossa. Professori Björn Lemmer, tervetuloa. Olet Euroopan parlamentin edustaja hallintoneuvostossa, joka varmasti myös haluaa Saulo lausua myöhemmin jotain Linda Mäkävän, joka on meidän esittelijämme. Ole hyvä. Haluan kiittää Emmaa sen tekemää työtä lääkevalvonnan alalla. Me olemme saaneet paljon apua, hyviä neuvoja lainsäädännössämme ja olemme pystyneet sopimaan näistä kysymyksistä ensimmäisessä käsittelyssä. Olen erittäin iloinen, että jotkut tehokkuuskysymykset ovat sellaisia, joihin tartutaan äh, lääkevalvontalainsäädännössä, joka maasta sen, että ihmiset voivat tutustua tehokkaammin tehokysymyksiin. Niin kuin Dagmar, en halunnut puhua teknistä kysymystä, koska voimme ottaa niitä esille kollegoiden kanssa suoraan. Mutta haluan vain sanoa, että Lääkkeiden todellinen käyttö, niin kuin Dagmar on aivan oikeassa, Emma ei voi kaikkea, tai sillä on oma tehtävänsä, se antaa lupia lääkkeelle, varmistaa, että ne ovat turvallisia käyttää markkinoilla, mutta tämä ongelma liittyy siihen, että ihmiset usein myöhässä vaiheessa elämässään käsivät monista oireista, ei vain yhdestä, ja sitten sitä lääkehoidolla hoidetaan. Lääkärit yrittävät kampailevat, miten näitä ohjeita pitäisi tulkita ja lääkkeitä, ja mitkä ovat plussia ja miinuksia. Siis tavallaan erehtymisen kautta, oppimisen erehtymisen kautta toimitaan. En tiedä, miten tätä voidaan ratkaista yleensäkään. Mutta mikä oikein olisi ratkaisuna tähän, koska olen puhunut USA-sen asiantuntijan kanssa muutama kuukausi sitten. Hän kertoi, että USAssa huolimatta, että milloin ihmiset ovat ilman terveysvakuutusta, silti pa- paljon suuri osuus rahat, jotka käytetään lääkehoitoon, on elämän loppuvaiheessa 60 prosenttia viimeisenä vuosina. Se on todellakin valtava määrä. Ja luonnollisesti tämän takia me emme tiedä, minkälaista rationaalista käyttöä tämä on, koska ihmiset kuolevat, koska käytetään näitä lääkkeitä, mutta se johtuu ehkä iästä. Tarvitaan enemmän tutkimustietoa biologista merkkiaineista. Loppujen lopuksihan valmistajat hyötyvät tästä tutkimuksesta ja siitä, mitä me saamme aikaan. Ehkä tämä on hyvä asia ja he, saa heitä lähestymään eri tavalla äh, lääkehoitoon, ottaen huomioon vanhen, vanhojen ihmisten hoidon. Viime viikolla kuulimme vai saimme varsin mielenkiintoista tietoa siitä, että ravinto vaikuttaa mahdollisesti Alzheimer-tautiin. Ja tutkimustietoja puuttuu. Puuttuu tutkimusta, resursseja sille, että voitaisiin tutkia Alzheimerin tautia ja miten siihen vaikuttaa elintavat ja ravinto. Kyse tietysti vain rahanteosta, mutta voitaisiin tutkia myös tällaista puolta. Sitten tiedän itse jotkut vastauksista, joista nyt aion kysyä, mutta Haluaisin vain vielä uudestaan kysyä avoimuudesta. Täällä muutama viikko sitten keskustelimme lintuinfluenssapandemiasta. Äh, ja sanottiin asioita, jotka mielestäni kaikki eivät ole aivan oikein koskien avoimuutta. Voisitteko muistuttaa meitä asiantuntijoista avoimuusta? mm, jäävyystodistuksesta ja niin edelleen asiantuntijoiden kohdalla, jotka työskentelevät emassakin, jos voisitte sanoa jotakin missä määrin EMA tekee riippumattomia päätöksiä. Tämä on mielestäni tärkeää, koska kollegat, monet ovat olleet täällä vasta vii, puolito, puolitoista vuotta meppeinä. Tietoa kulkee paljon myös väärää tietoa, siksi on erittäin tärkeää, että silloin tällöin virallisesti kerrotaan, miten tämä oikein toimii ja minkälaisia parannuksia tarvitaan avoimuuteen ja miten te voisitte paran- nähdä tilanteen parantuvan? Kiitoksia. Kiitoksia Linda, että ollut aamupäivän keskustelussa. Michel Rivasi puhuukin sitten myöhemmin, mutta nyt François Crostet. Merci beaucoup, Kiitoksia puheenjohtaja. Tietenkin haluan puhua Eman johtajalle ja kertoa hänet nämä kymmenen vuotta, jotka hän on viittänyt viraston johdossa. Eh, en ole huomannut, kuinka tämä koulun kulun Te, varmasti tekin te olette samassa tilanteessa. Nämä kymmenen vuotta ovat olleet kehitystä viraston kohdalla. Ja tämä kehitys on kaikkien tunnustama. Siihen liittyy tiettyä uskottavuutta, jota kaikilla muilla virastoilla ei välttämättä EU-ssa ole. Haluankin todella onnitella teitä työstä, jota olette tehneet tämän viraston johdossa, ja viittaan siihen, mitä Dagmar nyt sanoi, ja sanon minäkin, että arvostan teidän kurinalaisuuttanne, tällaista pohjoismaista, skandinaavista kurinalaisuutta teidän kanssa, kun on ollut yhteistyössä, niin heti syntyy tällainen luottamus tietoihin, joita meille säännöllisesti olette toimittanut. Tämä on äärimmäisen tärkeää ja haluan toistaa sen tässä, koska on niin paljon asioita, joita voidaan sanoa, niin paljon virheellisiä asioita myös ja niin paljon tällaista väärää tietoa. ja Se on varsin vakava asia. Kun täällä, täällä parlamentissa, teidän kanssanne tai virastossa olemme kaikki toi, pyrkimässä toimimaan yhteisen hyvän puolesta ja haluamme rakentaa myös terveydenhuollon Eurooppaa ja terveyden Eurooppaa, ja se on ratkaisevan tärkeää. Ja jos ajatellaan, että voidaan onnistua tällaisen Euroopan rakentamisessa, johtuu siitä, että voidaan perustaa työ eman työlle luottamuks, luottaen siihen työhön. On pal- niin paljon epäilyksiä tietyistä asiantuntijoista, eturistiriitoja ja jääviyskysymyksiä ja niin edelleen. Tietysti tässä tarvitaan täydellistä avoimuutta, jotta ei koskaan tällaisia epäilyjä syntyisi, mitä minun tulee. En ole koskaan epäillyt teidän työnne asianmukaisuutta ja kurinalaisuutta johtajan asemassa ja haluan tässä todellakin teitä kiittää ja tulemme kaipaamaan teitä. Sitten kuitenkin haluaisin palata siihen, miten arvioidaan terveysteknologioita. Aivan nopeasti te puhuttekin tästä ja pan, otitte esille joitakin äh, virheensä toimintamalla joissakin kansallisissa virastoissa, kun käytetään lääkkeitä, jotka eivät ole saaneet lupaa. Esimerkiksi käytetään äh, annoksia, joita, joka toimi vastoin ohjeita ja niin edelleen. Tämä voi olla varsin vakavaakin. Te ilmaisittekin näitä pelkoja lääkkeestä esimerkiksi, joka on rekisteröity, jotta hoidettaisiin tiettyjä syöpätyyppejä, mutta sitä yhdistämisessä kuningaskunnassa käytetään silmälääkäreiden silmäsairauksien hoidossa, vaikka vaihtoehtoisakin hoitoja käytössä, joten on tämän tyyppisiä tapauksia, jotka todellakin voivat herättää kysymysmerkkejä ja epäilyksiäkin te sanotte tietenkin, että täytyy olla yhteydessä kansallisten viranomaisten kanssa. Ja haluaisinkin kysyä teiltä, oletteko te EMAN yhteydessä saaneet todellakin tukea komissiolta tässä asiassa ja miten te itse aiotte kehittää eurooppalaista eh, terveysteknologian arviointia, sillä vaikkakin te lähitulemassa tulette jättämään emaan, niin tietenkin te tulette välittämään työn seuraajallenne ja haluaisinkin teiltä kannan tästä kysymyksestä. Kiitos. Kiitos François Crostet. Nyt sitten meidän esittelemme Rivasi. Kiitoksia puheenjohtaja. Yhdyn tässä työtovereihini ja sanon, että me kaikki puolellamme, koska meitä on täällä äh, naisia, sitten käytän äh, naispuolista pronominia. Terveyskysymykset olemme siis samaa mieltä, mutta muutamia kysymyksiä kuitenkin. Miten, kuinka arvokas tieteellinen arviointi on? Ja erityisesti, onko teillä ehdotuksia siitä, miten voidaan parantaa arviointipöytäkirjaa? Esimerkiksi polemikki, jota käytiin Tamiflu-rokotteessa. Tehän tiedätte, että on ollut sellaisia tutkimuksia, jotka joita British Medical Journal on tilannut esimerkiksi, ja tämä on osoittanut, että tutkimukset, jotka koskivat, nyt sanoisin, tämän rokotteen tehoa, se perustui valmistajien tutkimukseen ja oli vaikea saada näitä tietojakaan. Miten voidaan varmistaa, että tieteellinen valvonta on paremmalla pohjalla joidenkin lääkkeiden kohdalla, koska joskus jäsenvaltiot tai usein jäsenvaltiot näitä tutkimuksia, arviointeja laativat. Sen toinen kysymys koskee fast track menettelytavasta. Aiotteko laajentaa tätä muihin lääkkeisiin tällä nopeutettua luvanantoa, vai onko tämä teille todellakin poikkeuksellinen menettely, mitä nopeutetaan lupia kaupanpidossa. Sitten miten otetaan huomioon ympäristövaikutukset, joita, joita lääkkeillä on yhä enemmässä. Huomataan, että tällaisia molekyyleja säilyy pitkän aikaan ekojärjestelmässä ja ne vaikuttaa ympäristöön. Tässä voi olla tällaiset endokriiniset häiriöaiheet tai voi syntyä hyperresistanssia eri bakteereihin. Onko teillä tahto? tietoa ottaa huomioon lääkkeiden vaikutukset ympäristöön. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Tohtori Antonin Panonova. Kiitos puheenjohtaja. En pystynyt tulemaan tänne aikaisemmin, enkä tiedä onko tämä kysymys esitetty aikaisemmin. Kysyisin näistä uusista, siis uusista tehtävistä teidän virastollenne jo, jo me olemme käsitelleet siinä lääkevalvontadirektiivissä. Uskotteko te, että te pärjäätte näiden uusien tehtävien kanssa ja on, riittääkö teidän raharesurssointinne siihen? Kiitos. Minullakin olisi yksi lisäkysymys joka liittyy eläkeläinen hyödyllisyyteen, niin kuin Dagmar Rotteren niin tähän puuttui. Siihen meillähän Saksassa käyty tiivistä keskustelua siitä, miten lääkeaineita arvioidaan, mikä on hyödyllistä, mikä ei ole hyödyllistä. Kun, jos muistan nämä luvut oikein ja numerot oikein, Sveitsissä on hyväksytty 2000 lääkeainetta, kun meillä taas Saksassa 20 000 lääkeaineita. Siinä on aika laaja markkina-alue jossa myös kustannusnäkökohtia silmällä pitää täytyy katsoa, mikä on hyödyllistä ja mikä ei ole hyödyllistä. usein kirjoitetaan myös siitä, että monet uudet lääkeaineet, jotka tulevat markkinoille, eivät tuo mitään lisähyötyä, koska paljolti on jo olemassa tätä näitä vaikutuksia ja kuitenkin sitten markkinointisyistä joku yritys tuo nämä, nämä aineet markkinoille. Puhun tästä niin kuin aallikkoina, koska en äh, tunne tätä tarkemmin. Te voitte ehkä puuttua tähän. professor Lemmer on meidän edustajamme hallintoneuvostossa. Mitä te sanoisitte tähän? Mr. Chairman, late. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minä olen hallintoneuvoston jäsen ja olen aika tyytyväinen. Haluan sanoa muutaman sanan. Kun äh, nyt meillä on jo johtaja eroamassa tai johtajan tehtävästä. Thomas Lönngren on tullut vuonna 2001. Hän palveli kaksi kautta Euroopan unionia yhdessä kaikkein jännittävimmistä ja vastuullisimmista tehtävistä. Voisin sanoa, että vuonna 2001 Euroopan lääkevirasto oli nuoruusvaiheessa, se kasvoi ja siitä tuli aikuinen virasto Thomas Lönngrenin johdolla. Hän yhdessä henkilöstönsä kanssa oli moottori siinä, että eh, e, Euroopan lääkevirastossa pääsi maailman lääkevirastojen huippuryhmään yhteistyössä. Joskus parlamentin paine, valiokuntien paine kohdistui vähän voimakkaasti, samoin myöskin tuotteet, uudet terapiat. Mutta kaikki nämä komiteat ja valiokunnat ovat todellakin pyrkineet vastaamaan siihen, että on pystytty antamaan riittävää lääkehoitoa väestölle vastaamaan sen tarpeisiin Euroopassa. Myöskin tänään suurin osa lääkkeistä, niitä käytetään tarkoitusperän vastaisesti. Jos sanon tämän ihmisille, he eivät tahdo uskoa sitä. Joten tämä on olla hyvin tärkeä kysymys. Nämä haasteet niihin on vastattu, on pystytty myöskin vastaamaan tarpeisiin. Ja Thomas Lundgren pääjohtajana täytyy sanoa, että hän on tehnyt erinomaista työtä kohdatessaan nämä haasteet. Mutta meidän tulisi pitää mielessä, että virasto, sellainen kuin lääkevirasto, ei aina voi välittömästi tehdä lopullisia hyviä päätöksiä, kuten täällä erät kysyivät ja kaikki päätökset, niitä ei sunkaan hyväksytä yksimielisesti, niitä eivät hyväksy kaikki toimijat kentällä. Siitä huolimatta pääjohtajan täytyy kohdata nämä ongelmat ihan kohtaan ne parhaiden tietojensa mukaisesti ja päätyy lopulta päätökseen. Thomas Lundgren käsitteli puheenvuorossaan tulevaisuutta, globaalistumista, tieteellistä kehitystä, säätelyelimiä ja avoimuutta – Nämä aiheet ovat olleet keskustelun kohteena ja tulevat edelleenkin olemaan hallintoneuvostossa. Minä haluaisin lisätä ja haluaisin todella vastata johonkin kysymyksiin, joita täällä esitettiin, että farmakologia on todennäköisyyden tiedettä, ei sataprosenttista. Ja tämä on hyvin tärkeä kysymys. Ihmisolennot, fysiologia, ja osa fysiologiaa ovat hyvin mutkikkaita. Ja meidän täytyy pitää tämä mielessämme. Ja palatakseni kysymykseen, jonka te esititte, minä olen aina valitellut, että tehdään liian harvoja selvityksiä, tutkimuksia naisista, kun itse olin johtajana. Kaikki kliiniset kokeet tehtiin niin, että käytössä oli 20-vuotiaita miehiä, jotka olivat vapaaehtoisia. Naiset olivat liian mutkikkaita, heitä ei ollut. Tulevaisuutta varten tarvitaan kliinisiä tutkimuksia, joissa kohtaan ovat miehet ja naiset. Ja tarvitsemme tietoa, jossa meillä on tietoja, jossa miehet ja naiset reagoivat eri tavoin lääkkeisiin ja riskit ovat erilaisia. Ja tämä on asia, joka on tulevaisuudessa erittäin tärkeä. Lopuksi, mitä tulee sitten näihin eturistiriitoihin, näistä usein puhutaan hallintoneuvostossa. Haluan vain mainita parlamentille, että emme elä tyhjiössä. Me tarvitsemme asiantuntijoita, me tarvitsemme tutkijoita. Jos löytää tutkijan, jolla ei ole mitään yhteyksiä eh, teollisuuteen, ei hän ole mikään tutkija. Joten meidän täytyy hyvin huolellisesti katsoa, että emme potkaise ihmisiä pois vain siksi, että jotenkin jollakin tavoin väistäisimme tällaisia eturistiriitoja, joten eturistit ovat hyvin herkkä kysymys. Me voimme pyrkiä selvittämään kaikkea, mutta me emme voi unohtaa asiantuntijoita, joita lääkevirasto todella voimakkaasti tarvitsee. Thomas Löngren oli erinomainen henkilö pääjohtajana, toimitusjohtajana – ja voin sanoa, että Euroopan unioni voi onnitella itseään siitä, että hän valitsi hänet tähän tärkeään tehtävään. Tuumas, me kaikki kiitämme sinua erinomaista työstäsi Euroopan hyväksi. No niin, herra Lönkren, ennen kuin me hyvästelemme teidät, niin teidät täytyy vasta vielä pari kysymykseen. Thank you so much, uh, Björn, for the... Kiitoksia Björn näistä ystäväistä sanoistasi. Ennen kuin <clears throat> vastaan kaikkiin kysymyksiin, minäkin haluan kiittää Dagmaria kaikesta tuesta kaikkina näinä vuosina. Minä myös todellakin toivon, että jatkossakin tuet tätä virastoa sittenkin, kun minä olen sieltä lähtenyt. Sitten Rova Grostet ja myös haluan lämpimästi kiittää kaikesta tuestanne. Kaikkina näinä vuosina ja hiljattain myös Linda, kiitän sinua myös sinun antamasta tuesta tässä mm, lääkevalvontapaketin yhteydessä. No, ehkä minun pitäisi yrittää selittää tapaa, jolla sääntelyjärjestelmä rakentuu, jotta ymmärrätte niitä mekanismeja, arviointimekanismeja, jotka liittyvät päätöksiin lääkkeistä. Ensinnäkin siitä lähtien, kun sääntely syntyi, kun teollisuus on hoitanut suurimman osan kaikista tutkimuksista, ennen tätä ei ollut mitään julkista viranomaista ja tahoa, joka rahoitti kaikki nämä välttämättömät tutkimukset, joita tarvitaan lääkkeiden markkinointiin. Tämä ei ole ainutlaatuista Euroopalle tai unionille, vaan tämä on maailmanlaajuinen tapa toimia näin Kiinassa, Koreassa, Intiassa, USAssa, kaikkialla maailmassa. Pää Peruskriteerinä on, että me asetamme vaatimukset, teollisuuden täytyy täyttää näitä vaatimuksia, niiden täytyy sitten laatia nämä tutkimukset. Nämä tutkimukset sitten tietenkin arvioidaan meidän toimestamme erittäin kriittisellä silmällä ja näin asiat hoituvat. Mitä tulee sitten virastojen rahoitukseen, sekin on maailmanlainen malli. Julkisin varoin tätä ei rahoiteta, vaan rahoitetaan – maksuin lääketeollisuudesta vuosimaksuista ja sovellusmaksuista näitä varoja tulee, joten emme ole yksin tämän rahoitusmallimme kanssa täällä EU:ssa. Sitten tulee kysymys siitä, miten voimme taata, että nämä maksut teollisuudesta eivät vaikuta siihen tapaan, jolla hoidamme arviointityötämme. Sitten teidän täytyy huolella tarkastella sitä, miten me olemme järjestäytyneet ja miten vastuunjako toimii järjestelmässä. Ja minä voisin vakuuttaa teille kaikille, että ei ole minkäänlaista mahdollista siitä, että maksut, joita maksetaan viraston virkamiehelle Andres Potille, että se vaikuttaisi päätöksentekoon tai kehenkään raportoijan jäsenvaltiosta, joita meillä on EU:ssa. Tapa, joilla meillä on laatu, varmisteet paikallaan, on äärimmäisen vankalla pohjalla. Ehkä kaikkein vankin järjestelmä, joka koko maailmassa on olemassa, ja haluankin selittää, miksi näin on. Ensinnäkin meillä on yksi hakemus, joka tulee keskitystä järjestelmään. Sitten tämä hakemus menee tieteelliseen komiteaan, ja kyseinen komitea sillä on yksi edustaja per jäsenvaltio, joka on nimetty jäsenvaltion hallituksesta. Tämä hän edustaa siis jäsenvaltioita tässä komiteassa. He yhdessä päättävät äh, nimeävät ja päättävät raportoijan ja hänellä on vastuunaan arvioida hakemusta, jonka yritys on lähettänyt. Eikä kyseessä ole vain yksi raportoija, heitä on kaksi, jotka riippumatta toisistaan tekevät tätä arviointiaan. Arviointia tehdään Ranskassa, ystävänsä kuningaskunnassa, Saksassa, kansallisissa virastoissa. Ja sitten tulos palaa takaisin komiteaan ja komitean edessä nämä Näitä raportteja arvostellaan ja niistä keskustellaan muiden komitean jäsenten kanssa, jotka edustavat muita 25 jäsenvaltiota ja ne antavat sitten palautetta näille esittelijöille. Ja sitten on avointa keskustelua tästä. Ja tulos välitän yritykselle. Yrityksen pitää vastata kaikkiin näihin kysymyksiin, joita on tehty. Ja jälleen kerran tätä kaikkia esittelijät tai raportoijat arvioivat. Tämän lisäksi meillä on laadun varmistusjärjestelmä, on tällainen ve- vertaistyöryhmä. Siis kaksi työryhmää, te- kaksi raportoijaa tekee riippumatta työ- toista työtä. Ja sitten on vielä tämä vertaisryhmä, joka, arvo, joka arvostelee raportojen tekemää työtä. Ja sitten meillä vielä on tieteellinen neuvoantava ryhmä, jossa on riippumattomia tieteellisiä akateemisia asiantuntijoita, jotka me kutsumme keskustelemaan näistä äärimmäisen tieteellisistä tärkeistä kysymyksistä, mitä tulee tähän hakemukseen. Ja sitten lopulta tämä menee komitean lopullista päätöstä varten, jotta tasapainotetaan, pannaan riskit tasapainon suhteessa hyötyihin. Tällaista menettelytapaa ei kyllä löydy mistään muualta maailmassa. Tämä on aivan ainutlaatuista ja me olemme saaneet paljonkin kiitosta siitä, miten päätöksiä teemme täällä EU:ssa. Kuitenkin me parannamme vielä päätöksentekoamme, joten komitea tekee nyt työtä nähdäkseen, miten voimme vielä parantaa metodologiaa jotta arvioimme hyötyriskejä miten tasapainotamme turvallisuutta suhteessa hyötyihin. Ja tämä työ jatkuu loputtomiin ja pyrimme parantamaan näin työtämme, toimintaamme. Ne maksut, jo, eh, Anders, että tämä maksut tämän prosessissa on aivan uskomatonta. Sitä ei voi mitenkään tapahtua, ei ole minkäänlaista riskiä tästä ollenkaan. Halusin vain tämän ottaa selvästi esille. Sitten vielä avoimuudesta. Mielestäni tätä jo hiukan käsittelen jo alustavassa puheenvuorossani. Meillä on hyvät aikeet olla avoimia. Me haluamme toimia näin. Mitä tulee tähän pandemiaan, silloin me toimme todella avoimella tavalla. Me julkais, julkaisimme raportin joka ikinen viikko, päivitetyn raportin kaikesta, mitä tapahtui lääkevalvontaa raportin kohdalla nettisivustolla. Me siis täyttää avoimuutta osoitimme sivuvaikutuksista, joita todettiin. Viimeisessä johtoryhmän kokouksessa teimme uuden ehdotuksen tietojen saannista ja me alamme nyt toteuttaa tätä. Tämä tarkoittaa sitä, että tulee julkistamaan yhä enemmän tietoa. Teemme päätöksen ihmisten tiedonsaannista lääkevalvontaa tietokannassa. Tämä tulee ensi vuonna. Sitten päivitämme kliinisiä tietoja kliiniset tutkimukset, tämä myös julkaistaan ensi vuonna. Siinä on mukana kaikki kliiniset tutkimukset, joita harjoitetaan EU-ssa tällä hetkellä ja minkälaisia tuloksia niistä syntyy, joten paljon edistystä tapahtuu, kun pyrimme suurempaan avoimuuteen. Me yritämme vastata kaikkiin pyytöihin, joita meille tulee, mutta minun täytyy sanoa jotkut näistä pyynnöistä. Ehkä vaativat yhden henkilön kokonaisen kuukauden työn, jotta voidaan koota nämä tiedot ja esittää ne. Jos näitä tulee liikaa, niin ehkä koko viraston toiminta blokeeraa keskeytyisi. Me yritämme kuitenkin parantaa tiedon kulkua, tietovirtaa, niin että tietoa voidaan julkistaa jo silloin, kun se tulee viraston rakennukseen, mutta tässä tarvitsemme tietenkin lääketeollisuudelta tukea, joka on varsin kriittinen sen suhteen, että julkistamme julkaisemme heidän antamansa materiaalia, mutta tässä me etenemme. Nyt olemme tehneet sen päätöksen, että julkistamme kliinisten tutkimusten tutkimusta raportit. Meitä arvosteli EUn oikeusasiamies ja otimme tämän huomioon ja nyt julkaisemme enemmän kuin aikaisemmin. Mitä tulee sitten eturistiriitoihin, aina olemme ottaneet tämän suurella huolella huomioon ja meillä on oma toimintatapamme kysymyksessä oli varsin vankkaa toimintaa ja nyt viimeisessä johtoryhmäkokouksessa päätimme uudesta toimintatavasta kysymyksissä Meillä on erittäin vankat rakenteet sisäisesti, että hoidamme kaikki eh, eturistiriidat. Kaikissa kokouksissa aloitetaan toiminta niin, että edustajan pitää kertoa, ovatko he mahdollisesti jääveet, onko heillä jonkinlainen eturistiriita juuri tässä tietyssä kokouksessa – ja sitten jos näin on, niin heidät, he poistuvat salissa. Tämä uusi toimintapa tulee käyttöön muutaman kuukauden kuluttua ja aloitamme so- toteuttaa sitä ensi vuoden alusta. Ja tämä vieläkin vahvistaa sitä, miten suhtaudumme eturistiriitoihin, mutta niin kuin professori Lemar sanoi, ei ole mitään mahdollisuutta sille, että saamme sellaisia asiantuntijoita, joilla ei ole minkäänlaista yhteyttä lääketeollisuuteen. Esimerkkinä vaikka edistyneet hoitomuodot, kantasolut, kudos, teknologia. Kaikkea tätä suurin piirtein rahoitetaan lääketeollisuudesta käsin tällä hetkellä. Ja jos sitten saamme tällaisia asiantuntijoita mukaan, meidän täytyy saada heidät muuten mukaan. Mutta tapa, jolla olemme päättäneet hoitaa tämän eturistiriitakysymyksen on, että me hallinnoimme tavallaan eturistiriitatasoja, me hallinnoimme sitä, miten tämä voisi vaikuttaa, tai säätellä, miten se voisi vaikuttaa päätöksentekoon. Jos voimme säädellä sitä, miten he osallistuvat sen keskusteluun niin, että he eivät voi vastust- vaikuttaa loppupäätökseen, niin silloin voisimme hyväksyä tietyn tasoista eturistiriitaisuutta ja julkaisimme sen avoimella tavalla, niin että kaikki tietävät tästä. Ja näin hoidamme tämän asian, mutta voin vakuuttaa teille, että uudet säännöt ovat erittäin tiukat. Sitten taisi tulla se kysymys, miten suhtaudumme teknologi- eh, eh, terveysteknologian arviointiin. Haluan sanoa ensinnäkin, että tähän liittyy kaksi osaa. Yksi, mitä me voimme tehdä eu lääkeviraston mandaatin mukaisesti. Tässä, tällä hetkellä jo olemme aloittaneet kolmenlaista toimintaa – Ensimmäinen toiminta liittyy siihen, että olemme kutsuneet terveysteknologian edustajia meille pohtimaan, voisimmeko antaa rinnakkaista tietoa ja ohjeistusta, jotta voisimme harmonisoida äh, vaatimuksia kliinisessä tutkimuksessa niin, että teollisuuden alan ei tarvitse toista näitä tutkimuksia. Sitten me parannamme tietoa, jota saamme julkista arviointiraporteista. Siis eri tahot saavat enemmän tietoa, kun tutki, tutustuvat kustannustehokkuutta, sen jälkeen, kun päätöksemme, päätökset on meillä tehty. Meillä on pitkä lista siitä, mitä he haluavat näissä raporteissa nähdä. Ja toivottavasti muutaman kuukauden kuluttua pystymme paria vielä parantamaan ja ottamaan sinne mukaan kaikki tiedot, jotka terveysteknologian edustajat haluavat saada sinne. Sitten kun lääke tulee markkinoille ja me seuraamme, miten se toimii markkinoilla ja miten se käyttäytyy, silloin meillä on tämä riskin, riskihallintakomitea, mutta erityisesti keskitymme turvallisuuteen, kun taas terveysteknologiatahot korostavat tehokkuutta. Mutta tutkimuksen pitäisi vastata meidän molempien tarpeisiin ja silloin voisimme tässä onnistua toimimaan niin, että se ei maksa yhtään enempää teollisuudelle, joka nyt jo joutuu maksamaan paljon näistä kaikista tutkimuksista. Näin voidaan siis rationalisoida toimintaa ennen ja jälkeen luvanannon. Näin, tätä virasto tekee. Sitten tulee tämä poliittinen kysymys jäsenvaltioiden komission ja toimijoiden kesken. Miten hoidamme näitä terveysteknologia arviointia tulevaisuudessa? Tehdäänkö jatkossakin niin, että meillä ei ole mitään metodologiaa, ei mitään terminologiaa, ja toimitaanko vieläkin yksittäisten jäsenvaltioiden pohjalta, vai tarvitaanko Euroopasta harmonisaatiota tässäkin? sopimusta, terminologista termistä oikein puhumme, ja sitten metodologista myös sopimus. Mikä arvo ja miten arvioimme lääkkeitä? osakkeiden arvon. Tapahtuuko tämä arviointi Euroopan tasolla ilman, että otetaan huomioon kustannuksia. Ajatellaan vain tästä hoitoarvoa. Jos näin tehdään Euroopan tasolla, se on poliittinen kysymys. Ja tiedän, että komission sen Dali on sanonut, että hän kyllä ryhtyy jonkinlaisiin aloitteisiin tällä alalla. Ja hän sanoi mielestäni puheessa kerran, jota kuuntelin, että hän esittelee jotakin tämän suuntaista ensi vuoden alussa, miten tulemme arvioimaan terveysteknologioita. Jos näin tehdään Euroopan tasolla, on tietenkin, niin sitten kysymys kuuluu, kuinka tämä tehdään ja kuka sen tekee. Tämäkin on poliittinen päätös, joka sitten pitää jatkossa tehdä asiasta. Ja tämä ylittää pitkälti sen, joka minulla on mandaattina ilmaista. kun Nyt rajoitan puheeni juridisiin tai laillisiin vaatimuksiin sen suhteen, mitä viraston pitää tehdä. The Tamiflu, yeah. Niin Tamiflusta. Kuten yleensä, mielenkiintoinen kysymys tämäkin. Kuten yleensä, kun arvioidaan lääkkeitä, on monia eri tutkimuksia, ja komitea aina tutkii näitä ja tutustuu näihin tutkimuksiin – ja kun lääke tulee markkinoille ja tutkimuksia virtaa, niin silloin saadaan paljon tuloksia ja varsin usein ristiriitaisia tuloksia myös näitä, näistä tutkimuksista. Ja kysymys kuuluu, että meidän pitää jatkuvasti arvioida näitä eri tutkimuksia ja tutkia, mikä on niiden relevanttiusaste ja tietenkin pitää pohtia, onko vastaako tutkimus kysymyksiin, jotka joita pohdimme ja monta kertaa on tällaisia ristiriitaisia tutkimustuloksia, mutta loppujen lopuksi sitten kun komitea tutustuu kaikkiin eri tutkimuksiin, he tekevät kokonaisvaltaisen arvioinnin, minkälaisia vahvuuksia, heikkouksia tutkimukseen liittyy, mitä, mitä, mitä lukus on käyttänyt. Sitten pitää koota kaikki tutkimukset yhteen, että saadaan tällainen kokonaiskuva johtopäätöstuloksista. Ja näin tehtiin Tamiflun kohdalla ja voin kertoa teille, että komiteassa ollaan vieläkin sitä mieltä, että hyötyriskisuhde on vieläkin positiivisella puolella Tamiflun kohdalla. Ja on monia tutkimuksia, joita tulee. Jotkut ovat kielteisiä, jotkut myönteisiä eri lääkkeistä ja meidän pitää jatkuvasti niitä seurata ja arvioida jokaisen tutkimuksen yksilölliset plussat ja miinukset. Näin me teemmekin ja voin kertoa, että meidän komiteamme on kyllä täysin pätevä näissä asioissa, koska sillä on ehkä paras asiantuntevuus koko EU-ssa. Ja minä kyllä luotan näihin asiantuntijoihin, jotka istuvat siinä komiteassa. Okei, kiitoksia. Ja nyt jos johtaja Löngren, voin koko valiokunnan nimissä kiittää teitä tästä kymmenen vuoden työstä. Ja oikeastaan yhden kaikkea siihen, mitä kollegat ovat sanoneet. Dagmar tuntee, on tuntenut teidät jo kymmenen vuotta, samoin François Rostet. Ja minä oikeastaan olen seurannut tätä työtä oikeastaan viime, vuodesta lähtien. Ja Emma on uh, paratiisiverkki siitä, millä tavalla tällainen niin kuin, uh, lääkäiden arviointi ja luvanantomenettely toteutuu. Voimme niin olla ylpeitä siitä. Tämä on esimerkki muille. Kiitän myös edustajiemme professori Lemmeriä ja teidän pitää toimittaa myös kiitoksenne henkilökunnalle Lontooseen. Olen kuullut, että teidän pohjoismaalainen laatunne on auttanut teitä pääsemään näiden esteiden yli, mitä se sitten kulloinkin on ollut näin pohjoismaisen laadun kannalta. Mutta tämä on kuitenkin suuri tunnustus tekemästänne työstä ja toivotamme teille myös joulukuun viimeisen päivän jälkeen kaikkea hyvää, mitä te sitten teettekin ja teidän kokemuksenne ja asiantuntemuksenne on varmaan äh, myöhemminkin hyvin tärkeä asia. Paljon kiitoksia siitä, että tulitte. Meillä oli kiinnostava keskustelu ja tämä valiokunta tulee edelleenkin seuraamaan tilannetta ja me tulemme auttamaan uusien haasteiden edessä, joita syntyy tälläkin sektorilla. Näin ollen tämä valiokunnan kokous päättyy tähän. Me tapaamme 29. marraskuuta kello 15